Hello, may welcome to everybody. No niin, tervetuloa kaikille. Voisimme aloittaa. Täällä ei ole vielä kovinkaan paljon ihmisiä paikalla, mutta toivottavasti kollegat tulevat paikalle. Jatkan italiaksi. Hyvät kollegat, pyydän teitä laittamaan kuulokkeet korvillenne. Kiitos. dando... Eccoci, ok. Allora, intanto... Eh... No niin, jos kukaan ei sitä vastusta, hyväksymme esityslistan. Hyvää päivää, hyvää päivää. Voitte kuunnella ja puhua muun muassa suomea. Tämä kokous lähetetään myös verkon välityksellä. Nyt muutama puheenjohtajan ilmoitus. Tiedätte, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt kertomuksen vuodelle 2016, joka koskee koulutusta. Tästä kuulemme huomenna Kontin ja kulttuurivaliokunnan yhteiskokouksessa. Esittelijällä on Vogan. Mekin olimme pyytäneet esitystä. Siis tämä on vain kontvaliokunnassa, mutta tämä tehdään varmasti nyt täälläkin sitten ensi vuoden alkupuolella – Vuonna 2015 vastuuvapauden osalta minä ja ehkäpä muutkin kollegat teen tarkistuksen, jossa viitataan tilintarkastustuomioistuimen raporttiin, jotta voidaan muistuttaa koulutustavoitteista sitä, että ne eivät ole pelkästään määrällisiä, vaan paljon laajempia. Sihteeristö määrittelee varmasti päivän sille, milloin tätä asiaa voidaan käsitellä meidän valiokunnassamme. Ja seuraavassa kokouksessa tapaamme myös komission jäsenen ja tuolloin varmasti asia voidaan käsitellä tarkemmin. Varmasti kaikki olette lukeneet kulttuuriministereiden päätelmät. Muistutan kahdesta asiasta. Yleisnäkemys Euroopan vuodesta on hyväksytty. Neuvottelut alkavat esittelijän ja minun kanssani jo ensi viikolla. On hienoa saada muistuttaa myös siitä, että ministerineuvosto on pyytänyt, että eurooppalainen sähköinen opiskelijakortti olisi asia, jota lähdetään edistämään – ja on estetty pyyntö myös siitä, että kulttuuri näkyisi paremmin Junckerin strategisten investointien ESIR-rahastossa. Sitten kohta kolme esityslistalla. Euroopan parlamentti ja kontvaliokunta erityisesti on pyytänyt tutkimusta Lux-palkinnosta ja siitä, minkälainen menestys se on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat viime päivinä toimineet asiassa aktiivisesti. Tiedätte varsin hyvin, että Lux-aloite on meille erittäin tärkeä. Me olemme ainut parlamentti, joka on ottanut tämän kaltaisen palkinnon käyttöön. Tässä voidaan samalla käydä julkista keskustelua suoremmin kansalaisten kanssa erilaisista eurooppalaisista ongelmista ja aiheista. Ja vuodesta 2012 lähtien ovat alkaneet Lux Days hankkeet. Me kaikki täällä voimme elokuvia edistää näiden kolmen tai kolme finalistia saavat tekstityksen kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä ja elokuvat näytetään 55 eri kaupungissa. Nyt haluan vielä onnitella tämän vuoden voittajaa Toni Erdman Maren Adekilta ja myös muita finalisteja. Pidimme juhlaseremonian viime viikolla haluan onnitella myös kahden muun finalistin tekijää. Elokuvat olivat laadultaan erinomaisia. Viestinnän pääosasto on ollut laatimassa tutkimusta. Haluan kiittää heitä. Ja tämä tutkimus esiteltiin muutaman päivän sitten konvaliokunnassa. Emme saaneet kuitenkaan aikataulusyistä yhteistä kokousta aikaiseksi, mutta haluan kiittää niitä, jotka olivat mukana kulttuurivaliokunnasta tuossa tilaisuudessa. Tiedätte, että kontvaliokunnassa jotkut kollegat olivat hieman hämillään siitä, miten palkintoa edistetään ja puheenjohtaja Greslen kanssa sovimme siitä, että siis kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että parlamentille tällainen aloite on erittäin tärkeä, mutta sovittiin siitä, että tätä pitää tehdä entistä paremmin tunnetuksi Tehtiin myös konkreettisia ehdotuksia ja varmasti näin tehdään myös kulttuurivaliokunnassa. Tämä on meille kaikille erittäin tärkeä palkinto. Ja nyt annan pian puheenvuoron eteenpäin. Alan Crespinet viestinnän pääosastolta puhe, täl, puhuu. Täällä on myös Olivier Barnet, joka on ollut mukana tutkimuksen laatimisessa. Kontvaliokunta pyysi lausuntoa parlamentin jäseniltä. Tässä oli mukana myös muita sidosryhmiä. Aina ei ole helppoa saada parlamentin jäseniltä vastauksia. Tässä aika monet kyllä vastasivat, mutta ne, jotka vastasivat, todella vastasivat sitten perinpohjaisesti. Nyt Kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja puheenvuoronsa annan. Merci, madame présidente, de me donner la parole. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, siitä, että annat minun puheenvuoron. Haluan pahoitella sitä, että ei toinen tuosta päässyt paikalla, koska hän on valitettavasti sairaana, mutta esittelisin teille nämä päätelmät vastuuvapauden myöntämisestä ja tämmöisestä tutkimuksesta. Ja tutkimuksen tavoite oli nähdä, onko Lux-palkinto tunnettu ja millä tavalla se on vastaanotettu eri maissa. Olemme kollegani kanssa käytettävissä, niin jos teillä on kysyttävää käytetystä metodologiasta. Ensinnäkin kompääosasto on tehnyt määrällisen ja laadullisen Gallupin kaikki jäsenvaltiot saivat sähköpostia, jossa pyydettiin vastaamaan tähän äh, kyselyyn ja se oli käytössä 24 kielellä. 137 jäsentä vastasi 10 prosenttia. Se on riittävä luku tilastotieteellisesti katsoen. Ja öö, tässä oli aivan oikea myöskin nais- ja mies sukupuolten välinen jakauma. Kun katsotaan sitä laadullista puolta, 42 parlamentin jäsenelle jätettiin tämä kysely. Ja 13 äh, haastattelua tehtiin äh, asiantuntijoiden kanssa. Kyseessä olivat journalistit, äh, festivaalijohtajat tai muut alan, alalla toimivat henkilöt. Ensinnäkin kvantitatiivisella määrällisellä puolella voidaan todeta, että Luxpaket on erittäin tunnettu. 88 prosenttia tietää, tietää, että se on Euroopan parlamentin myöntävä palkinto ja 90 on spontaanisti vastannut, että kyseessä on Lux-palkinto. Jäsenillä on aivan selkeä käsitys myöskin Lux-palkinnon tavoitteista. Öö, sen tavoitteena on viedä eteenpäin kielistä monimuotoisuutta ja Euroopan ja sitä filmit käännetään 24 viralliselle kielelle. Kun puhutaan sitten itse palkinnosta, 80 prosenttia suhtautuu myönteisesti Lux-palkintoon, koska se edustaa kulttuuridiplomatian työkalua ja se mahdollistaa sen, että sitä voidaan hyödyntää kaikilla. 8 prosentilla on kielteisempi näkemys, ovat sitä mieltä, että e, heidän mielestään heillä ei ole riittävää pätevyyttä arvioida elokuvia – ja että kustannukset eivät ole oikeasuhteiset investointeihin nähden. Sitten laadullisella puolella jäsenet ovat sitä mieltä, että kyseessä on tehokas työkalu, joka vie eteenpäin eurooppalaisia arvoja ja kulttuurista monimuotoisuutta. Siinä on mahdollisuus myös saada aikaiseksi se, että saavutetaan huomattavasti suurempi yleisö ammattilaisille, jotka työskentelevät elokuva-alalle. Kyseessä on ainutlaatuinen palkinto. He ovat sitä mieltä, että kyseessä on arvokas, arvovaltainen palkinto, avoin sellainen ja suunnattu ammattilaisille. Eli kaikki ovat täysin ymmärtäneet palkinnon tavoitteet. Tavoitteena on myös tukea jakelua Euroopan tasolla, viedä eteenpäin yhteistuotantoa Euroopassa ja saada ö, tekstityksen avulla filmejä elokuvia paremmin levityksen kautta Euroopan. Tavoitteena on myös ollut esittää ehdotuksia, jotta voitaisiin parantaa tätä palkintoa. Sen näkyvyyttä voitaisiin lisätä lisäten tiedotusta parlamentin sisällä. Lisäksi lisätä myöskin ulkoista tiedotusta, Tiedotan tästä enemmän elokuvalan ammattilaisille. Lisäksi yleisöä on tarkoitus, sitä yleisöä, elokuvat on suunnattu, on tarkoitus laajentaa. Ja meidän täytyy löytää paljon erilaisia elokuvagenrejä, jotta näiden välillä voitaisiin sitten ö, saavuttaa suurempi yleisö. Ja tässä ö, elämäni kesäkurpitsana elokuva oli esimerkki. Kiitoksia. Olivia Perne varmaankin myös haluaa käyttää puheenvuoron. Je n'ai pas d'éléments de, de, particuliers à rajouter, par Minulla ei tähän mitään sen kummempaa lisättävää, mutta olen käytettävissä, niin mikäli teillä on kysymyksiä koskien metodologiaa. E, a questo punto darei la parola a, non so se prima i coordinatori. Sitten ensin koordinaattorille ja sitten jäsenille puheenvuoro. Tai miten vain. Meitä ei ole kovin monta ole. Sabin, ole hyvä. Ja zunächst einmal vielen Dank für die Studie. Ähm, wir haben ja relativ lange Olemme joutuneet odottamaan tätä varsin pitkään. Siis kesti varsin kauan ennen kuin tutkimus saatiin. Ja tässä todella vahvistetaan se, mitä kulttuurivaliokunnassa usein on jo sanottu. Eli kyseessä on tunnustettu merkittävä palkinto. Kaikki kollegat eivät aina ole olleet yh- samaa mieltä Jotkut ovat pitäneet tätä turhana, ei kovinkaan tärkeänä, mutta tutkimus osoittaa, että valtaosa, selkeä enemmistö, todella pitää tätä merkittävänä tunnustuksena monikulttuurisuuden, monikielisyyden edistämisessä ja siinä, että edistetään eurooppalaisten teosten saatavuutta. On hyvä, että saimme nyt tietoja tästä, lukuja. Ja tämä varmasti helpottaa sitten työtä niiden kollegioiden suuntaan, jotka huolehtivat budjetista. On totta, että meidän pitäisi ajatella vielä sitä tarkemmin, miten tätä saataisiin laajempaan tietoisuuteen ja Doris Pack on pyrkinyt luomaan yhteyksiä eurooppalaisen elokuvapalkintoon, Euroopan elokuvaakatemiaan ja niin edelleen, jotta tälle palkinnolle saataisiin enemmän tunnustusta ja entistä suurempikin, laajempi yleisö. Varmasti minä muutkin kollegat voisimme tehdä vielä paljon omassa niin kaupungissa niin nämä kolme finalistielokuvaa esiteltiin, niistä äänestytettiin ja näin varmasti voidaan saada entistä useampi taho mukaan päätöksentekoon elokuvista. Kaikki voisivat kertoa, minkälaisia aloitteita itse ovat toteuttaneet niin, että nekin kollegat, jotka eivät vielä ole lähteneet levittämään tietoisuutta elokuvista, voisivat näin sitten tehdä. Voimme lyödä visat päämme yhteen. Kiitoksia kovasti. Ehkäpä nyt tämä jatkuva keskustelu Lux-palkinnon tärkeydestä on saatu sivutettua. Kiitoksia. Niin, KONT-valiokunnassa keskustelu oli merkittävää haluttiin todella, että tätä ei jatkuvasti kyseenalaistettaisi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Judy Ward. Um, I won't say much other than... No enpä juurikaan muuta sanoisi kuin, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa tänä vuonna sä näytät erittäin arvovaltainen elokuvateatteri Lontoossa esitti tätä elokuvaa ja näin se oli edellisenäkin vuonna. Mutta Leedsissä, Pohjois-Englannissa myös oli sellainen elokuva, teatteri, joka tätä elokuvaa halusi levittää ja otti minun yhteyttä. Eli tämä ehdoton parannus ja kehitys, se oli kovin ilahduttavaa. Ja tietysti tässä on sitten tämä poliittinen yhteys, se mielestäni on myöskin hyvä. Haluan myös toistaa sen, että on tärkeää, että tätä elokuvakatalogia, luetteloa voidaan käyttää oppimismateriaalina. Fred FM on tällainen radiohanke, joka on tehty aivan erinomainen koulutushanke. Ja siinä taustalla on just, juuri Luxfilmin luettelo. Ja se on tehty nuorille vammaisille – tässä on valtavasti potentiaalia, ei pelkästään uudet elokuvat, joita tehdään, vaan myös koko entisten elokuvien luettelossa. Ja Fred FMn kaltaiset hankkeet nimenomaan osoittavat, millä tavalla se toimii. Meidän täytyy siis löytää erilaisia tapoja lisätä tietoisuutta toiminnasta. Tätä käytetään koulutusresurssina. Ei ole epäilystäkään siitä, että se mitä nämä filmit meille opettavat, on tärkeä identiteetin tarkkailu ja yhteinen perintömme ja yhteiset haasteet, joita meillä on. Ja se todellakin auttaa ainakin minua vahvistamaan ajatusta eurooppalaisuudesta. Jos tälle voidaan rakentaa tulevaisuudessakin, se mielestäni olisi hyvä ajatus. Grazie. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Lisäisin tähän vain pari asiaa. Haluan muistuttaa siitä, että monissa maissa elokuvia on näytetty useassa kaupungissa, kuten Julie Ward sanoi, ja ehkäpä meidänkin olisi järkevämpää valvoa ja katsoa tarkemmin, missä maissa näin tehdään, missä taas ei. Eli käänny kollegoiden puoleen. Kansallisen toimistot, Euroopan parlamentin toimistot ovat ainakin viime vuosina lähteneet entistä voimakkaammin mukaan tähän toimintaan, vaikka parlamentin jäsenet näin ei välttämättä aina ole tehneetkään. Heidätkin pitäisi yrittää saada mukaan Midfin Festival Roomassa. Todella antoi paljon näkyvyyttä kolmelle finalistille. Ehkäpä voisimme kuitenkin äh, tehdä muutosehdotuksia. Joskus käy niin, että finalistien jakelijat eivät ole yhtä mieltä sitä, että elokuva näytettäisiin, vaikkakin kaupallisten, siis näytettäisiin kaupallisten elokuvateattereiden ulkopuolella. Ja jos sallitte, toteaisin, että kaikki ne, jotka ovat mukana Lux-hankkeessa, heidän tulisi antaa lupa elokuvien näyttämiseen. Tämä on heille merkittävää näkyvyyttä kaikilla 24 kielellä. Tämä on suuri etu. Ja olisi oikein, että nämä kolme elokuvaa todella sitten saataisiin levitykseen jo ennen kuin ne päätyvät virallisesti elokuvateattereihin. Tästä on esitetty paljon valituksia. Sitten toinen asia ovat DVDt. Niitä on ollut tänä vuonna todella vähän. Monet eivät pääse mukaan parlamentin esityksiin ja tästäkin on ihmiset, ovat ihmiset valittaneet. Eli tällaisia asioita pitäisi pohtia. Haluatteko lisätä vielä jotakin? Olkaa hyvä. No. Jos ette, mm, olkaa hyvä. Niin, viittasin vielä siihen, että elokuvat voi katsoa myös internetin välityksellä. Ymmärrän, että se, että dvd on liikaa saatavilla, voi saada kritiikkiä osakseen silloin, kun elokuva ei ole vielä edes elokuvissa. Meidän pitäisi tässä itse näyttää hyvää esimerkkiä. Kaikilla parlamentin jäsenilläkin oli mahdollisuus katsoa, tai kaikilla oli mahdollisuus katsoa kolmekin kertaa kaikki elokuvat internetin välityksellä. Eli oikeastaan tekosyitä elokuvien katsomiseen ei ole. Itse olen tässä nyt aika tiukka niille kollegoille, jotka sanovat, että minun täytyy saada DVD-käyttöön, jotta voin elokuvan nähdä. Kyllä tähän on ollut mahdollisuuksia. Niin, no yritin tässä tulla hieman niitä vastaan, jotka eivät nyt jaksaneet nähdä tätä vaivaa. No niin, kiitoksia kovasti. Teemme parhaamme, jotta tämä merkittävä palkinto saadaan entistä paremmin näkyviin. Ja kiitoksia. Nyt sitten seuraavaan aiheeseen. Kohta neljä esityslistalla. Onko kollega Komodini paikalla? Toivottavasti. Pyydän anteeksi, siellähän on. Teresa Komodini on valmistellut lausunnon maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- ja sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muuten torjuminen sisämarkkinoilla on aiheena Tämä on asetusehdotus. Maakohtaisten rajoitusten purkaminen on kyseessä. Tässä vastuvalikunta on IMKO, mutta silti pidimme tärkeänä sitä, että meidän valiokuntamme omalta osaltaan toisi äänensä kuuluviin lausunnon muodossa. Haluaisin myös muistuttaa teitä ja Anna Komodinille pian puheenvuoron. Tarkistukset pitää jättää viimeistään, viimeistään toinen joulukuuta kello 11 ja äänestys on 24.1. Komodini. Kiitoksia. Saimme tämän asetuksen ja minun tärkein tarkoitukseni tässä oli tarkastella sitä, millä tavalla kulttuuri ja luova teollisuus myöskin saisivat sanansa sanottavaksi tässä asetuksessa ja kuinka voisimme suojella paremmin näiden, näitä teollisuuden aloja ja mahdollista niiden kasvua, kun tarjotaan tätä maarajoitusten kieltämistä. Komission ehdotuksessa pyritään vahvistamaan rajat ylittävien palvelujen tuotteiden saatavuutta ja tähän käytetään me pyritään välttämään ne välitöntä ja välillistä syrjintää, kun kyseessä on kaupankäyntiä, jotka harjoittavat tällaista käytäntöä, joka perustuu asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan. Ehdotuksessa ei pyritä kaikkea e- erilaisia kohteluita poistamaan, vaan keskitytään vain siihen, jotka ovat perusteettomia maarajoitusten soveltamisia. Komission ehdotus sinällään sulkea pois sähköisesti toimitetut palvelut e-, ja erityisesti tekijäsuojaa, oikeudella, tekijänoikeudella suojatut teokset. Komission ehdotuksessa suojataan tiettyjä teoksia, joihin liittyy tekijänoikeuskysymyksiä, joilla on vaikutus kulttuuri- ja luovan teollisuuteen, ja nämä on siis suljettu pois jossain määrin komission ehdotuksesta. Minulla on tässä kaksi prioriteettia, joissa pyritään arvioimaan sitä, kuinka tämä valiokunta ja sen valtuus, valtuuksien kautta voisi vaikuttaa itse asetukseen. Ensimmäisessä tapauksessa olen tarkastellut tätä uudelleen tarkastelulauseketta. Komissio ehdotuksessa ehdotetaan, että asetus uudelleen tarkastellaan kaksi vuotta voimaantulon jälkeen. Minun mielestäni oli hyvin tärkeää korostaa sitä, että tällaisessa uudelleen tarkastelussa on tarkasteltava myös sitä, onko tekijän oikeudella suojatut teokset edelleen säilytettävänä, säilytettävä niin, että on suljettu pois tästä asetuksesta. Ja kun arvioita tehdään, on kiinnitettävä erityistä huomiota tekijän oikeudella suojattujen teoksen tilanteeseen. Kulttuuri ja leo, luovan teollisuus, kuten sähkökirjat ja musiikin suoritusten Näillähän on erityiset liiketoimintamallit ja erityiset piirteet, jotka edellyttävät hyvin huolellista käsittelyä ja arviointia silloin, kun uudelleen tarkastelu tehdään tämän asetuksen osalta. Sitten toinen asia, joka oli minulle prioriteetti, kun kävin asetusta läpi, koska jo tätä eroa, joka tehdään asiakkaan ja kuluttajan välillä, samoin kuin tuki, jota näille annetaan riitatilanteissa. Alun perin komission ehdotuksessa erotetaan toisistaan ne, jotka käyttävät, jotka ostavat verkossa tavaroita ja palveluja, ja jotka ovat siis henkilöitä, oikeushenkilöitä, ja nämä erotetaan yrityksistä mukana eivät ole pelkästään yritykset, startup-yritykset ja pk-yritykset, vaan mukana ovat myös kansalaisjärjestöt ja muun tyyppiset järjestöt ja kumppanuudet. Komission ehdotuksessa todetaan, että vain yksittäishenkilöt voivat saada tukea asetuksen täytäntöön panossa kansallisten viranomaisten kautta. Mutta otan huomioon, että suurin osa sidosryhmistä kulttuurien luovalla alalla ovat joko startup-yrityksiä tai pk-yrityksiä tai, tai järjestöjä ja yrityksiä, joilla ei ole oikeus henkilöllisyyttä, niin ajattelen, että olisi parempi, jos ehdottaisimme, että myös nämä yritykset ja yhdistykset voivat saada tätä tukea. Mikäli tätä ei hyväksytä, niin joudutaan tilanteeseen, jossa pienet niin ikään kuin liiketoiminnaltaan pienet tahot kulttuuri- ja luovalla alalla, nämä pk-yritykset ja startup-yritykset ja yhdistykset joutuisivat vetoamaan tuomioistuimiin, jos heillä on riita asioita tämän asetuksen osalta. Sen sijaan, että heillä olisi tämä halvempi mahdollisuus niin, että voitaisiin löytää ratkaisuja toista tietä. Tässä keskitytään ainoastaan asetuksen täytäntöönpanoon ja siihen kuuluviin riitoihin, eli kyseessä ei ole esimerkiksi tekijänoikeusriidat, ne eivät ole mukana tässä asetuksessa vaan tässä riita-asiat koskisivat sitä, että nämä yhdistykset voisivat hyötyä tavaroiden ja palveluiden kaupasta rajat ylittävällä tavalla verkon kautta. Olisi tärkeää tu- tukea tämän alan yrityksiä ja ottaa nämä myös mukaan. Tähän sitten olen tehnyt muutamia tarkistuksia Tarkistusten taka, tarkoituksena on tehdä tästä asetuksesta sujuvampia myös heijastella niitä kahta prioriteettia, joista puhuin. Olen tehnyt tarkistuksen artiklaan 2, 2. Ehdotan, että poistetaan tavaraluetteloa, jota komissio oli ehdottanut. Olen eh- ehdottanut, että tämä luettelo poistetaan, koska nämä tavarat, jotka tässä mainitaan, eivät vaikuta relevanteilta asetuksessa, jossa aiheena on perusteeton maarajoitus. En ymmärrä oikein tätä Meillähän voi olla verkon kautta vesi, sähkö ja äh, kaasukin äh, toimitettavissa rajat ylittävällä tavalla, ja siksi olen ehdottanut, että tämä poistettaisiin. Tässä tarkistukset, ja nyt odotan yhteistyötä muiden kanssa, ja mielelläni kuuntelen, jos teillä on kommentteja. Kiitoksia. Mielenkiintoisia ehdotuksia lausunnossa. Sabine Ferhain. Kysyisin vielä sähköstä, kaasusta ja vedestä. Ei niitä netissä hankita, mutta esteitä edelleen on. Anna konkreettisen esimerkin. Jos työskentelee Saksassa, asuu kuitenkin Alankomaissa, hänellä on tili Saksassa, mutta halusin maksaa saksalaisesta tiililtä alankomoalaisen sähkölaskunsa, mutta sähkön tarjoaja ei tätä hyväksy, vaan vaatii avaamaan alankomaisen maalaisen pankkitilin, jotta tämä hoituisi. Oikeastaan tässäkin on kyseessä epäoikeutettu maakohtainen rajoitus maksumahdollisuutta ei ole enää, ei voi oikeastaan hoitaa tätä asiaa, paitsi jos täyttää sitten nämä lukemattomat vaatimukset. E, prima kollega Nek. Nekov on pyytänyt puheenvuoro, Kristina hänen jälkeensä. Nekov. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са се превърнали в нещо нормално за потребителите, но не така стои въпросът с трансграничните... Kiitoksia. Kun katsotaan näitä maksuja, niin maksut ovat poikkeus siitä syystä, että ja siitä syystä tuen komission ehdotusta, kuten myöskin sitä lähestymistapaa, jonka se on hyväksynyt, koska Meillä on sellaisia käytäntöjä, jotka rikkovat yhtenäismarkkinaperiaatetta. Emme saa syrjiä kansallisuuden, asuinpaikan tai toimintapaikan pohjalta. Meillä ei saa olla internetkauppaan kohdistuvia rajoitteita. Ja tuen komission ehdotusta, että säännöstön ei hyväksyttäisi palvelutarjontaa internetissä. Hyvin usein kysymys on siitä, että myydään sellaisia teoksia, jotka ovat tekijänoikeuslain suojelmia. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa. Kulttuurihyödyke, kuten esimerkiksi kirjat ovat erityisiä tuotteita ja meidän täytyy analysoida niitä syvällisemmin ennen kuin teemme päätöksiä sen suhteen, miten tulee toimia. Artiklassa 9 todetaan, että sen jälkeen kun se on tullut, se on tullut voimaan, sitä tarkastellaan uudelleen kahden vuoden kuluttua ja silloin pohditaan sitä, ovatko audiovisuaalisten tuotteiden poikkeukset edelleen voimassa. Minun mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon alueperiaate myöskin. Ja haluan hyvä puheenjohtaja, lopetan juuri tähän. Todeta vain, että me emme saa lisätä elinkeinoelämään kohdistuvaa hallinnollista taakkaa, eikä sitä, joka kohdistuu pk-yrityksiin, sillä se muodostaa esteen rajoittavalle kaupalle. Kustannusten korvausten kohdalla on ongelmia silloin, kun maksut on suoritettu internetissä ja siitä syystä mielestäni meidän tulee pohtia kaikkea tätä syrjintäperiaatteen täytyy myöskin ottaa huomioon. Siinä täytyy huomioida ne eri näkökohdat, jotka esittelijä meille on esitellyt. Mielelläni työskentelen edelleen varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa yhteistyössä. Kiitoksia. Seuraavaksi Helga Trypel. Rapporteur. Uh, very generally I... Kiitoksia Silvia, kiitoksia esittelijälle. Yleisesti jotain haluaisin todeta, että on tärkeää, että me torjumme perusteetonta, perusteettomia maarajoituksia ja pyrimme torjumaan myös sellaisia periaatteita, jotka estävät pääsyä digitaalisille markkinoille – Kulttuurivaliokunnan meillä on kuitenkin perustavanlaatuinen ristiriita sen suhteen se, siinä, että kun siirrytään digitaalimarkkinoille ja samalla kuitenkin otetaan huomioon monimuotoisuus, joka taas liittyy tekijänoikeuksiin ja alueellisuuteen. Tästä syystä mielestäni meidän täytyy toimia varovasti ja onnittelen komissiota siitä, että se on valinnut sellaisen lähestymistavan, joka haluaa kehitellä digitaalimarkkinoita, yhtenäismarkkinoita yhteyttä ja samalla ottaa huomioon AV-sisällön ja monimuotoisuuden ja sen, että tekijänoikeudet kohdistuvat AV-tuotteisiin, eivät sisälly tähän ehdotukseen. Mehän tiedämme, että esimerkiksi elokuvat luottavat siihen, että territoriaalisuusperiaate toimii ja että niitä voidaan rahoittaa tämän periaatteen nojalla ja sopimusten yksinoikeuksien nojalla. Äskettäin sain kuulla Pantaflix äh, online-foorumin perustajalta, että olemme erittäin kiinnostuneita siihen, että annamme pääsyn elokuvimme rajoja ylittävästi vain tietyillä alueilla, joissa meillä ei ole tätä, täyty, täytyy vaatia yksinoikeutta. Me tarvitsemme siitä syystä maanrajoitteita, koska meidän täytyy uudelleen rahoittaa ja ennakkorahoittaa elokuvia, mutta toisilla alueilla, joissa tällaista tarvetta ei ole, voimme jakaa niitä ilmaiseksi. tässä perusperiaatteessa komissio on aivan oikeassa todetessaan, että se haluaa saada aikaiseksi parannuksia ja vähemmän maarajoitteita. Ja tästä syystä meillä on tämä ehdotus, joka koskee tätä liikuteltavuutta. Ja olemme keskustelleet myös direktiivin uudistamisesta, jotta luvamyöntö menisi helpommaksi. Näin voitaisiin helpommin myöskin suojata tekijänoikeuksia. Mutta tässä kohdin on hyvä jättää AV-palvelut ulkopuolelle ja yleisesti ottaen siis voidaan todeta, että olen komission linjoilla. Grazie. E- Kiitos. Nyt äh, Kristiini Libacka. Ja dziękuję sprawozdawczyni. popiera. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ja tuen suurinta osaa hänen huomiostaan. Erityisesti että tarkistusta 24, joka koskee artikla 2e. Ilman tätä tarkistusta ehdotus ei olisi yhtä tasapainon. Olen aivan yhtä mieltä tästä ehdotuksesta, jonka esittelen tehnyt, ja tätä todella vahvasti tuemme. Kiitos, Morgano. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää. Käytän puheenvuoron vain korostaakseni erästä tietoa, joka on samansuuntainen kuin se, mitä on kuultu valiokunnassa. Eli tietyn tahojen avustus ei koskevan tiettyjä tahoja, vaan kaikkia niitä, jotka voivat hyötyä näistä palveluista, esimerkiksi erilaiset oikeushenkilöt ja yritykset. on hyvin hankala, että tämän kaltaisten tahojen pitäisi lähteä hakemaan oikeuksiaan vain tuomioistumista. Tähän pitäisi saada ratkaisuja. Asetus voisi olla hyvä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Ernest e-commerce and platforms osastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä ja näistä kommenteista. Tai itse asiassa kyseessä on lausunto. Kaikkein tärkeimmistä haluaisin aloittaa. Haluaisin kiittää, että tuette meidän linjaamme, mitä tulee tekijän oikeudella suojattuihin teoksiin. Pyrimme ottamaan huomioon alan erityispiirteet ja mark- ja rahoitusmallit ja yksin oikeudet, niin kuin täällä mainittiin, joten hyvin varovasti tässä etenemme askel askeleelta. Tämä uudelleen tarkastelulauseke täällä mainittiin edustajan Komodinin taholta. Se on tällaisen tällainen avoimen lopun lauseke, niin kuin sanoitte. Emme sano, että kahden vuoden jälkeen toimitaan tietyllä tavalla, vain kahden vuoden jälkeen tutkitaan, olisiko hyvä ottaa tietyt palvelut mukaan. Ne tulemme keskittymään näiden palveluiden erityispiirteisiin ja tästä syystä niitä ei alun perin otettukaan mukaan, joten on aivan selvää, että, että kiinnitämme vahvasti huomiota näihin jatkossakin. Sitten tämä toinen huoliryhmä, joka koski täytäntöönpanoa ja kuluttajia, asiakkaita, yrityksiä, yritysten välisiä suhteita. Mehän tiedämme eh, teidän huomionne Tämän osalta me todellakin ehdottimme B-stä B ja B-stä C yhteyksiä. Myös pienet yritykset ajateltiin ottaa mukaan niin, että he käyttäytyvät yks, yksityishenkilöiden tapaan normaali todellakin tällaiset pienet yritykset toimivat pikemminkin yksittäisten kuluttajien tapaan kuin suurten yritysten tapaan. Ja tästä syystä jätimme aika paljon tilaa jäsenvaltioille täytäntöpanon osalta artiklan 7 ja artiklan 8 koskien myös tätä tukea. Halusimme myös varmistaa, että sen mistä päätetään, voi, voidaan hoitaa olemassa olevien rakenteiden kautta. Meillä on pidemmälle kehittynyt tiettyjä mekanismia yrityksille kuluttajille suhteessa ja kuluttajien tuessa on tässä vähän eroa. Todella tässä on kuluttajat ja asiakkaat eri asemassa. Tähän tiedätte, että meillä on vähemmän olemassa olevia rakenteita näissä toisissa suhteissa. Meidän on siis katsottava että täytäntöpano onnistuu kuitenkin niin, ettei luoda mitään turhia ylimääräisiä uusia rakenteita. Sitten tavaroiden määritelmistä valmistelija ja jotkut muutkin täällä viittasivat niihin vesi, sähkö, kaasu. Tästä on tullut aika paljon sekannusta neuvotteluissa neuvoston kanssa. Tänä aamuna, kuten tiedätte, me on siellä päästy yleiseen lähestymistapaan koskien luonnosta ja keskustelussa kysyttiin kantaa siihen, pitäisikö sähkökaasu ja vesi ottaa pois. Miksi se sitten alun perin oli mukana, johtui siitä, että ei, tässä ei oikeastaan mitään suurta strategiaa, vaan tässä vain käytettiin olemassa olevaa määritelmää, joita on käytetty muissa komission jo tiedonannoista. Meillähän oli oikeusdirektiivissä määrittely, jota käytimme, mutta keskusteluiden aikana kävi selväksi, että maarajoitusten osalta tässä ei ollut paljon järkeä, koska tässä puhutaan nyt todellakin tavaroiden määritelmistä eikä palveluiden määritelmistä. Kaasu, vesi ja sähkö tässä katsottaisiin palveluna. Jos näin haluan tehdä, niin sitten pitää katsoa muita, muita määritelmiä artiklan 4c mukaisesti esimerkiksi. myös maksuista. Artikla 5 yksin parlamentin jäsenistä viittasi maksuongelmiin, mikäli palveluja käytetään toisessa maassa. Meillähän on jo tietenkin puitteet ja oma asetus, mutta myös maarajoitusasetus asetus sisältää mekanismia, joka koskee syrjimättömyyskieltoa maksujen osalta. Ja sitten ainakin kaksi teistä viittasi siihen, että pitäisi pitää pk-yritykseen kohdistuva taakka pienenä. Tästä komissio on hyvin pitkälti samaa mieltä koko asetuksen laajuudelta olemme pyrkineet siihen, että samalla kun tarjotaan lisäpalveluita kuluttajille ja, ja yritysasiakkaille rajat ylittävän kulutusta varten, niin pyritään kuitenkin pidetään erityisesti pk-yritysten kustannukset pitämään hyvin alhaisena – Olemme pyrkineet tunnustamaan tilanteita, jossa syrjintää ei ole perusteltua, ja se ei ole perusteltuna mikään, niin ei tule mitään erityiskuluja näille yrityksille. Kiitoksia vielä. Minulla oli oikein hyvä kuunnella nämä keskustelut tämän hyvin rohkaisevaa, rohkaisevaa ja odotan yhteistyötä jatkossakin. Naturalmente subito la parola. Annan ihan pian puheenvuoron lausunnon valmistelijalle. Kiitoksia komissiolle. Toivottavasti asetuksen valmistelussa kahden vuoden aikana tässä todella otetaan huomioon lyhyessä ajassa tämä malli ja erilaiset muuttuvat haasteet ja tarpeet, joita alalla on. haluaa pitää suojella esittelijän tai valmistelijan tarkistukset ovat myös tärkeitä. On katsottava kuluttajaa sinänsä, mutta myös pieniä tahoja. Ja tämä varmasti liittyy myös tekijän oikeuksien täytäntöönpanoon. Just one... Kiitoksia puheenjohtaja. Vain yksi kommentti siihen, miksi haluaisin, että tässä sanottaisiin asiakas eikä kuluttaja Kuten totesin aiemmin, aikomuksenani ei ole ottaa mukaan suuria, suuryrityksiä, jotka ostavat palveluita ja hyödykkeitä online eh, internetympäristössä, että nämä voisivat siirtyä pieneen tuomioistuimeen ratkomaan ongelmia, mutta haluaisin, että pienet yritykset tai yhdistykset tai kumppanuudet saisivat tämän mahdollisuuden, koska siellä ne toimivat kuluttajan ominaisuudessa, eli ne ostavat jotain internetympäristössä, mutta eivät maksa sitä uudelleen. Ja siitä syystä olen esittänyt nämä tarkistukset edelleenkin. Odotan jäsenten tarkistuksia ja lisäkeskustelua tästä asiasta käydään. Grazie davvero. Kiitoksia no, oikein paljon. Kuten tiedätte, tarkistukset pitää jättää viimeistään toinen joulukuuta kello 11. Ja äänestys toimitetaan 24. tammikuuta 2017. Kiitoksia kaikille. Nyt sitten julkiseen kuulemiseen. Se on erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä. Sen on määrä alkaa nyt. Pyydän kolme asiantuntijaa tänne puhujakorokkeelle. Kiitos, että olette paikalla. Max von Abendroth, Emma uh, European Media Magazine Associationista. Sitten uh, Mike Orders, kansainvälinen toimittaja, ja Sebastian Hornes,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 No niin, meitä kaikkia on jo pitkään kiinnostanut järjestää tapaaminen tästä mielenkiintoisesta tärkeästä aiheesta. Nyt puhumme painetun median lehtien kriisistä Euroopassa. Tiedämme, että tähän huolenaiheeseen huolestuttavan tilanteeseen liittyy erilaisia syitä – taloudelliset syyt, arvo, ketju, tasapaino eri tiedotusvälineiden välillä on ainakin parinkymmenen vuoden aikana muuttunut merkittävällä tavalla. Mainostulojen myynnin väheneminen on tuonut haasteita ja digitaaliset haasteet ovat tulleet tähän mukaan. Tietysti jotkut ovat näistä pystyneet myös näitä hyödyntämään. Ja on sanottava suoraan, että tällä hetkellä kaikilla ei ole tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia. Journalistin ammattia tulee täysin kunnioittaa. Tämä on asia, josta EU pitää arvona pitää kiinni. Kulttuurinen, kielinen monimuotoisuus, kulttuuriperintö, tiedotusvälineiden vapaus, monimuotoisuus ovat tärkeitä varsinaisia pilareita, joiden varaan koko EU rakentuu. Ja lisään tähän henkilökohtaisesti, että kyseessä on myös poliittinen haaste. Joissakin maissa valitettavasti lehdistön vapautta on rajoitettu. Euroopan parlamenttiinkin on tehty asiasta ilmoituksia. Eilen on syntynyt epätasapainoinen tilanne riippumattomuuden osalta lehdistössä, lehdistön omistajuussuhteessa. Kolmas kysymys, joka meitä kiinnostaa tässä kriisissä, ovat näkymät, joita on katsottava. Eli miten voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia. Tiedämme, että se, miten yhteiskunta nähdään liittyy hyvin pitkälti journalismiin viime vuosina merkittävimpiä eurooppalaisia päivälehtiä on myyty noin 8 prosenttia vähemmän ja vuoden 2009 jälkeen lasku on ollut kokonaisuudessaan 33 prosenttia. Tiedämme, että tämä on iskenyt pahemmin kansallisiin lehtiin kuin paikallisiin paikallislehtien tarjoama tieto mm, liittyy todella enemmän paikallisiin asioihin, kilpailua on vähemmän. Ja kuitenkin tästä huolimatta johtavat paikallisetkin lehdet ovat vaikeuksissa. Digitalisointi on lisääntynyt digitaaliset lehdet, mutta painetut lehdet, niitä myydään entistä vähemmän. Arvioiden mukaan menetykset myynnissä ovat olleet viimeisen neljän vuoden aikana lehdissä noin neljä miljardia, 14 prosenttia. Näyttää todella siltä, että ala on vaikeuksissa, kilpailu on hankalaa, eikä vielä ole taattu sitä, että kaikki voivat toimia samanlaisissa olosuhteissa tasapainoisesti. Eli haasteita on useita. Tiedätte, että meillä on eurooppalainen strat- digitaalistrategia. Sitäkin on syytä katsoa, että voidaan katsoa jotta voidaan puuttua näihin erilaisiin haasteisiin tekijänoikeuksiin. ja muihin, mutta erityisesti on katsottava, miten voimme taata nykytilanteessa sen, että lehdistö tiedotusvälineet voivat toimia riippumattomasti ja vapaasti. Nyt annan puheenvuoron välittömästi Max Abendrothille. Hän on EMAN, European Magazine Associationin varatoimitusjohtaja. Siihen kuului yli 15 000 eurooppalaista julkaisijaa. Ja nyt sanoisin, että teistä jokainen voi käyttää noin 10-11 minuuttia. Pyrkikäämme pysymään aikataulussa. Meitä todella kiinnostaa se, mitä sanotte. Yeah, thank you very much, um, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua täällä tänään Euroopan lehdistön tulevaisuudesta. Omassa esityksessäni haluaisin nyt pureutua kolmeen asiaan. Ensinnäkin haluaisin osoittaa, että Euroopan lehdistön tulevaisuudessa on kyse sisällyksestä, eikä, sisäl, sisällöstä, eikä niinkään siitä, onko paperi vai digitaalinen pohja tässä. Ja toisaalta puhun siitä, kuinka alan näkymät muuttuvat, millaisia uusia tekijöitä on tullut mukaan. Yksi niistä koskee sitä, että pystytään sitomaan yleisöä ja toisaalta voidaan eh, sisältöjä kehittää. Haluaisin myös korostaa sitä, eh, mikä on sektorin rooli ja että kaikkein tärkeintä tänään eh, on ajatella, miten lainsäätäjä voi tehdä, jotta saadaan vapaa, riippumaton, elinvoimainen lehdistösektori yhteiskuntaamme. Otsikkonani niin on lehdistösektori Euroopassa, kuinka voimme välttää, ettei tulevaisu- että tulevaisuudessa toimijamme ei ulkoisteta ja pyrin tähän kysymykseen vastauksen löytämään. Kuten sanoin, it works. Okay, good. So, um, we represent... Um, niin todella minä teen työtä Emman, Euroopan, Euroopan hankakauslehti järjestöön ja Edustamme 15 000 aikakausjulkaisijaa ja julkaisemme 50 000 aikakauslehtiä. Meillä on paljon keskikokoisia ja pieniä yrityksiä. Ja Emma edustaa elinvoimaista aikakauslehtisektoria Euroopassa. Se on meidän tärkein tehtävämme. Katsotaanpa toimiiko tekniikka. Me isännämme myös tätä eurooppalaista media, Futura Media Lab hanketta, joista jotkut tuot tietävätkin. Ja siinä pyritään kuromaan umpeen kuilua nopean kehittymisen ja lainsäädännön kehittymisen välillä. Meillä kymmenen päivää sitten oli jo yksi seminaaria ja jatkamme tätä tulevaisuudessa ja voimme tänäänkin keskustelujen kautta syventää sitä puolta. Nyt haluaisin mennä esitykseni sisältöihin. Lehdistö tilan, lehdistöympäristö on Euroopassa muuttumassa ja se liittyy sisältöihin ja, ja teknologiaan. Käyttäjillä on hyvin yksityisiä kokemuksia lehdistön käyttö, käyttämiseltä eri muodoissa. Printti, printattu paperilehdistö täydentää digitaalista mediaa selkeästi tässä nähdään, että, että kuluttajat haluavat käyttää mitä tahansa mediaa missä tahansa, millä tahansa välineellä. Ja tässä on eri formaatit mukana. Ei niinkään muodolla ole väliä, vaan sisällöllä enemmän. Kuluttajilla on omat mediakokemuksensa ja kustantamot, jotka parhaiten ymmärtävät nämä yksittäiset tarpeet tulevat menestymään tämän päivän mediamaailmassa. Jos sitten katsotaan tätä liikemaailmapuolta. puolta, sielläkin printti ja digitaali täydentävät toinen toistaan. Jos katsotaan tätä paperipuolta, siellä näistä tilauksista ja mainoksista tulee molemmista puolet tuloista. Digitaalipuolessa 95 prosenttia tuloista tulee mainospuolelta. Samaan aikaan nähdään, että että henkilökohti laskettu tuotto digitaalipuolella on paljon pienempi kuin printatussa maailmassa. Tarvitaan siis kahdeksan digitaalista käyttäjää tai lukijaa, jotta voidaan kompensoida yksi paperilehden käyttäjä. 60-90 prosenttia kaikesta liikevaihdosta tulee edelleen printtipuolelta, 10-40 prosenttia digitaalipuolelta. Saman aikaan näemme aikakauslehtien puolella, tilanne on vähän erilainen kuin sananvaalehtien puolella. Meillä on yhä enemmän aikakauslehtiä, jotka käsittelevät tällaisia niche-markkinoita, ja siellä ne käyttäjät ovat suurin piirtein vakaita. Tässä nähdään, kuinka paljon erilaisia äh, mediasisältöjä meillä on Euroopassa. Sanomalehdet, yleiset asiat, rikosintressit ja yritysmaailman lehdet. Sitten katsotaan vielä mediaympäristöä tällä hetkellä. Ensinnäkin tärkein menestymisen avain koskee sitä, kuinka saadaan sitoutettua yleisö, kuinka pysytään yhteydessä lukijoihin ja käyttäjiin ja kuinka toisaalta voidaan monetisoida sisällöt. Euroopan lehdistösektori on, yhä, on kovassa kilpailussa ja tähän haluaisin nyt pureutua yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen asia on yleisön sitouttaminen. Tänä päivänä on mahdotonta toimia yhteisön ainoana, yhtenä ainoana sisällöntarjoajana niin kuin analogisessa mediamaailmassa saattoi käydä. Kuluttajat käyttävät hyvin, yk, hyvin yksittä, yksilöllisiä tapoja käyttää mediaa he käyttävät sitä välinettä, joka heitä parhaiten sopii milläkin hetkellä. Kyseessä on pikemminkin sosiaaliset mediafoorumit, jotka palvelevat kuluttajia parhaiten online. Foorumeilla on, on mahdollisuus tutustua yleisöön, koska siinä annetaan myös mahdollisuus sitouttaa yleisö paremmin kuin, ke, kuin miten perinteiset mediayhteisöt voisivat tehdä. Tämä on yksi kilpailijatekijä, jonka kanssa meidän on pärjättävä nykymaailmassa. Toisaalta on tärkeää pystyä monetisoimaan sisällöt. Menestyksekäs lehdistö edellyttää palvelujen monetisointia. Media e- ekosysteemissä on joitakin murroksia tässä asiassa. Tämä on vähän monimutkaiselta näyttävä kaavio, mutta se kyllä selvästi kertomista on kysymys. Yli 70 prosenttia lehden kustantajien arvontuotosta tulee mediasektorin ulkopuolelta. Nämä ovat hyvin pitkälle erikoistuneita äh, välikäsiä esimerkiksi mainospuolella ja sitten meillä on nämä Google ja Facebook-tyyppiset palvelut ja infrastruktuurin tarjoajat, jotka jakavat sisältöä ja järjestävät mainontaa. ja verkostoitumisvaikutukset myös vaikuttavat näihin lukuihin. Kuinka tässä sitten Euroopan lehdistösektorin käy, jos tarkastellaan riskianalyysiä, niin kuin haluaisin nyt tehdä, niin voimme ymmärtää paremmin, mitä mahdollisuuksia, mahdollisia vaikutuksia näillä kehityskuluilla on meidän sektorimme. Jos tilanne jää tällaiseksi, yleisö siirtyy media, medi, varsinaisesta mediasta sosiaaliseen mediaan ja tämä suuntaus vaan nopeutuu. Tietenkään me emme jättää tilannetta silleen ja tämä on myös syy, miksi olen täällä tänään kertomassa tilanteesta. Mutta mikäli tilanne jatkuisi tällaisena, niin yhä enemmän sisällöstä valuisi tuolle sosiaalisen median puolelle. Seurauksena kustantajille on se, että on yhä vaikeampaa sitouttaa yleisöön, koska yleisö hakee sisältönsä muualta, missä ei oikeastaan ole mitään kontrollia. Ja myöskään kustantamot eivät pysty sisältöään monetisoimaan yhtä hyvin. Tässä puhutaan tällaisten kehityskulkujen vaikutuksesta sisällön laatuun ja luotettavan tiedon saatavuuteen sekä vapaan riippumattoman tiedon saatavuuteen demokraattisissa yhteiskunnissamme. Mitä sitten voidaan tehdä? Mikä olisi rakentava lähestymistapa? Tietenkin on toimittava, on toimittava eri tekijöiden kautta. Mediayhteisöjen on tietenkin toimittava ja niin kuin ne ovat tehneetkin ja menestystäkin on saavutettu Yritysten on investoitava innovointiin ja niiden on tehtävä yhteistyötä paitsi keskuudessaan myös suurten jakelijafoorumeiden kanssa, kuten Googlen ja Facebookin kanssa, ja näin on jo käynytkin tietyillä aloilla, mutta sitä olisi vietävä eteenpäin, koska ainoastaan tässä tapauksessa voidaan lisätä tätä arvonmuodostusta itsellään ja voidaan saada näkemyksiä, miten voidaan parantaa yleisön sitoutumista Meillä on äh, hanke, jolla pyritään tätä prosessia nopeuttamaan. Ja minun nähdäkseni mediasektori on kyllä menossa oikeaan suuntaan, mutta äh, mediasektori itse ei voi tehdä valtavasti, koska lainsäädäntöympäristö on huomioitava, että tämä on teidän alalla, mitkä ovat niitä asioita, joihin te voitte vaikuttaa, jotta helpotettaisiin äh, mediapluralismia ja yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia ja oikeusvarmuutta niin, että lehdistökustantamot voivat pärjätä eikä niitä ulkoisteta kilpailijoille. Eurooppalaisena lainsäätäjänä teillä on useita asioita käsittelyssä, kuten AVMS-direktiivi, AV-mediapalveludirektiivi siis, tammikuussa on tulossa toinenkin. Sitten meillä on lisäarvodirektiivi ja sitten tietenkin tieto, tekijänoikeusdirektiivi. Tästä AV-mediapalveludirektiivistä vain yksi asia. Kyseinen direktiivi vaikuttaa lehdistöalaan lähinnä mainossääntöjen takia 12 minuutin sääntö on otettu kattoon, jotta, jotta taataan eri media-alojen elinkelpoisuus ja monimuotoisuus eri rajoitukset tulevat mielestämme vahvistamaan myös kuvattua suuntausta. Televisio on jo merkittävästi lisännyt mainostulojaan ja, lehdist, ja sanomalehdet ja aikakauslehdet ovat vähentäneet tätä osuuttaan viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ja tämä tietenkin on tarkoitusta vastaan, kun ajatellaan aikaisempaa skenaariota. Meidän olisi tarkoitus toimia tällaista kehitystä vastaan. Sitten meillä on sähkö, sähköinen tietosuojadirektiivi, joka on tulossa. Haluaisin tässä korostaa periaatetta, jonka mukaan on selvää, että meidän vinkkelistämme katsottuna tällainen opt-out-järjestelmä cookies järjestelmän osalta olisi paras niin, että voidaan, voidaan taata tällainen käyttäjien kirjautuminen Googlessa ja Facebookissa on eri tapoja prosessoida dataa, jotta voisimme samalla tapaa eh, sitota yleisöä ja helpottaa sisältöjen monetisointia. Mekin tarvitsisimme mahdollisuuden voida prosessoida dataa. Eli, eh, niin, eli tämä olisi ihanteellinen ratkaisu. Se, mistä nyt keskustellaan ja mitä tietosuojadirektiivissä on opt-in järjestelmä tiettyissä mahdollisuuksissa, tietyissä tilanteissa, joita on jo kokeiltu jossakin jäsenvaltioissa. Opt-in-järjestelmässä suljettaisiin mediayhtiöltä portti siinä tapauksessa, että ne eivät ole riittävän suuria eikä niillä ole mahdollisuuksia saada dataa käyttöön sekä prosessoida sitä esimerkiksi käyttökseen perustuvaa mainontaa varten. Let's have a, a finally a look on... Sitten lopuksi vielä katsotaan näitä kahta viimeistä kuvaa koskien arvoa veroa. Komissio on kohta esittelemässä uusia ALV arvoja tätä sektoria varten. Tätä olemme pyrkineet saman aikaan vuosia tämäkin talosta tukenut. Haluaisin kiittää parlamenttia tuesta. Ja nyt meidän tietääksemme näin tulee tapahtumaan, että saadaan alhaisemmat ALV-tasot ja näin voidaan monetisoida paremmin sisältöjä digitaalisessa maailmassa. En nyt mene tekijänoikeuksiin, vaikka tiedän, että se on yksi tärkeistä asioista, mutta kollegani Sebastian pian menee siihen. Ennen puheeni päättämistä haluaisin vielä todeta, että niin- niin- on tärkeää, että tuette AVMS-direktiiviä ja e-tietoturjaa ja ALV-asetusta ja tieto, tekijänoikeusasetusta. Näin, jos näin teette, niin voimme saada hengissä pidetyksen, pidettyä eh, riippumattoman e- elävän ja valovoimaisen lehdistösektorin Euroopassa myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kollegoilla on varmasti paljon kysyttävää tästä. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle Holdernesselle, hän on keskittynyt tekijänoikeuksiin. Haluaisin tässä välissä tervetulleeksi hieman epätavanomaisen vierailijaryhmän. Täällä on koululaisia ja opettajia Amatricen kaupungista Italiasta. Tiedätte, että Amatrice oli yksi Italian äh, niistä kunnista, joihin maanjäristys pahiten iski. Ja haluan kiittää tässä kollegaa, joka heidät on tänne Brysseliin kutsunut. He ovat joutuneet kokemaan dramaattisen tilanteen ja haluan sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että hallituksemme on taannut sen, että koululaiset ovat päässeet välittömästi takaisin kouluihin aivan alimmilta luokilta lukion asti. Toivottavasti pian jälleen rakentaminen alkaa kunnolla ensin puutaloista ja sitten muusta. Olemme ja tunnemme solidaarisuutta teitä kohtaan. Olemme lähellänne. Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme. Ainakin voimme antaa teille uploadit. Kiitos. Nyt sitten tohtori Mike Holderness, journalisti. Olkaa hyvä. Good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kun ryhdyin valmistelemaan puheenvuoroa. Niin vuoden 2016 vauhti on säilynyt ja kommenttini koskevat hyvin pitkälti todellisuutta ja yhteiskunnan tekijöitä. Ajattelen, että tämä voisi olla mielenkiintoista joillekin, jos lyhyesti loisin katsauksen freelance-lehtimiehen arkipäivään. Ja vielä äskettäin kirjoittelen äh, tiedelehteen pakinakolumnia viikoittain. Ja joten keskiviikkoisin lähettäisin kirjoitukseni. Menisin nukkumaan ja torstaina, koska olen freelanceri, menisin korvaamaan tuon kustantajan toimintaa ja nähnyt, että siellä lukisi, että minä olen sen kirjoittanut. Kirjoittaisin sen kaiken uudelleen, tarkistaisin kirjoitusvirheet ja tosiasiat. Ja sitten lähettäisin ähm, alatoimittajalle, niin kuin sitä meillä kutsutaan, joka tarkittaisi ja uudelleen tarkistaisi ja uudelleen kirjoittaisi ja yksinkertaistaisi sitä. Ja sitten pohtisi äh, lukijaparkaa, joka ei tuntisi tarinaa ja sen takia tekisi tarinasta yksinkertaisemman ja näin se olisi täysin väärä. Sen jälkeen se lähetettäisiin toiselle henkilölle, joka korjaisi tämän yksinkertaistamisen ja sen jälkeen toiselle toimittajalle, joka uudelleen tarkistaisi. Ja kaikki tämä vain pelkän pakinan takia. No, se on mielestäni merkittävä, kun katsotaan sitä, miten tärkeää painettu media on ja sen teksti, se millä tavalla se saavuttaa lukijansa. Voidaan varmasti pitää olettamuksena se, että journalismi on tärkeää. On tärkeää, että demokratiassa ihmisillä on tietoa, muuten minne he voisivat äänestää järkiperäisesti. Englanninkielisissä maissa on äskettäin puhuttu siitä, että haluavatko ihmiset ylipäätään äänestää rationaalisesti, mutta se tietysti ehkä jää tämän keskustelun ulkopuolelle. Ja kuten muut keskustelijat ovat todenneet, eh, painettu media on ongelmissa. 3000 sanaa mahtuu 30 minuutin uutislähetykseen. Ei oikeastaan edes kahta sivua iltapäivälehdestä jotta katsastaisivat edes vähän yksityiskohtia tai syvällisyyttä siihen tietoon, jonka perusteella he tekevät päätöksiä elämässään, politiikassaan ja työelämässään, he tarvitsevat pidempiäkin tekstejä kuin 140 merkin pituisia. Perustavanlaatuinen ongelma, joka painetulla medialla on, on, että meillä on internetyrityksiä, jotka saavat valtavia omaisuuksia myyden mainostilaa toisten ihmisten työn liitännäisinä, eivätkä maksa siitä itse mitään. Ja kaksi tällaista yritystä toimii Euroopassa ja muodostavat siellä duopolin. Sanomalehdet eivät tietysti ole täydellisiä, lehtimiesorganisaatiot jatkuvasti kiinnittävät huomiot omistajuuskeskittymiin. Ja lehtimiehinä olemme enemmän tietoisia kuin kukaan muu niistä ongelmista, joita tällaiseen raportointiin liittyy. Raho- rahoituksellinen tiukkuus johtaa siihen, että työmäärä lisätään, lehtimiesten määrää vähennetään ja oikeuksia ylipäätäänkin. Monin paikoin Tätä käytetään myös, jotta omistajat voisivat näin viedä omia poliittisia ö, agendojaan eteenpäin. Selkeä, mielenkiintoinen korrelaatio tässä kartassa, jonka viime viikolla näin tämän sain kompääosaston tutkimuksesta. Kysymys on siitä, kuinka paljon luotetaan mediaan ja sain nähdä, enkä nyt voi tässä osoittaa teille näitä mainita, on käänteinen korrelaatio sen suhteen, miten paljon kansalaiset luottavat mediaan ja miten vahva on tekijänoikeus ja lähdesuojalla. Yhdistynyt kuningaskunta, jossa työskentelen, sillä on kaikkein eh, yksi huonommista lainsäädännöistä. Eh, ja näette, että se on haalea sininen tässä ja kaikkea niitä luottamusta on Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, jossa tässä on hyvä lainsäädäntö. Kreikassa taas pidetään tekstiä kauneuden edustajana, mutta lainsäädäntö on hiukan puutteellista, niin kuin Kreikan kollegat ilmaisivat. Yksi syystä tähän on se, että sellainen nyrkkisääntö, joka pitäisi pitää mielessä, kun luetaan vaikka jotain Britannian sanomalehti esimerkki, vai varsinkin Daily Mailia ja Daily Telegraphia, on että ensimmäiset kolme kappaletta ovat äh, vahvistaakseen siellä päätoimittajan linjaa ja neljännessä kappaleessa vastaamme näin itse uutiseen. Vuonna 90 silloin kun World Wide Web Internet oli vielä nuori, olin lukenut sen kokonaan, koska sitä oli yhteensä yhdeksän sivua. Sanottiin, että internet astuisi demokratian kultaiseen ajanjakson. Suora demokratia, suora yhteys kansalaisiin. Kansalaisäänestys ihan mistä hyvänsä, nappia painamalla. Tämä lupaus on osoittautunut ontoksi. Paljon valheita ja ennakkoluuloja, niiden levittäminen ei ole hyödyllistä vapaata ilmaisua. Vuonna 1996 sain ensimmäisen internet yhteyteni ja sain, löysin sitten keskusteluryhmän, joka oli suunnattu lehtimiehille. Tuolloin työskentelin Yhdysvalloissa ja esitin kysymyksen siitä, miksi eh, Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen pykälä suojelee valehtelua. Sain neljän tuhannen, sanan esseitä, jossa nimenomaan puolettiin tätä näkökohtaa ja kävin keskusteluja myös kaupallisesta puheesta ja mainonnasta. Millä tavalla se sotii vapaatelmaison vastaan? Tämä on erittäin haasteellinen keskusteluala, joka mielestäni on yhä tärkeämmässä asemassa. Jotkut saavat valtavia voittoja tästä ja yhä edelleen toteavat, että se, että kaikki voivat saada käyttöönsä kaikki teokset, joita on tuotettu, olisi tällainen kultainen ajanjakso ja sitten kaikki saisivat siitä hyötyä, mutta saattavat nähdä, ja voitte kokeilla tietysti tänä iltana sitä, että esimerkiksi laitatte vaikka sivun Wikipedian ja puhutte antisosiaalista mediasta muutaman minuutin sisään. Joku tulee ja sanoo, että ei tässä ole minkäännäköisiä lähteitä. Wikipedia oli ikään kuin tällainen suuri tehdas, jossa kaikki voisivat julkisen edun nimissä ilmaiseksi olla laatimassa sitä. Kuitenkin se on täysin riippuvainen ammattilaisten työstä. Mikään ei pysy siellä, jollei sinne viitata vaikkapa minun tekemäni työhön. Ja haluaisin esittää myös näkökulman silloin, kun komissio esimerkiksi pyytää taloudellista näkökulmaa politiikkaamme. Me tarvitsemme ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet siihen, että he tunnistavat roskauutiset ja suodattavat ne. Jotka nimenomaan pyrkivät siihen, että saavat tällaiset taidot itselleen. Erityisesti englanninkielisessä maailmassa kollegani nauravat minulle kun käytän sanoja, kuten esimerkiksi epistemologinen Bruno Latour-filosofin tuominen äh, mukaan viikoittaiseen tiedelehteen. Hän totesi, että ai täällä te valmistatte objektiivisuutta, saa jäänpä katselemaan, kun sitä harjoitatte. Kolme henkilöä, jotka olivat pohtineet sitä, mikä on todellisuus ja mitä on raportointi, hautasivat kasvonsa käsiinsä ja jatkoivat näiden korjaamista. Totuuden kertominen oli kuitenkin ehdottoman tärkeää ja nyt kun nähdään, että uutisvuoto mm, pikemminkin suuntautuu Twitteriin, ihmiset eivät näe mitään eroa sillä, että sanotaan, että en pidä tästä tai tämä on väärin. Varsinkin se, että kielletään se, että ihmiset ovat vastuussa ilmastonmuutoksesta – Ihmiset kerta kaikkiaan vaan kieltävät on sellaista raportteja olemassaoloa, joiden kanssa eivät ole samaa mieltä. Ja jonkunnäköistä ö, tietoista ponnistelua meillä ainakin nyt on toimituksellisessa prosessissa. Me sillä varmistetaan se, että se mitä filosofit nimittävät johdonmukaisuuslähestymistavaksi, joiden avulla viedään eteenpäin sitä, mitä luulemme tietävämme. Ja aloite yksilöpohjaisesta journalistista on edelleen asianmukaisen journalismin pohjana. Täytyy olla henkilö, joka tällaisen kertomuksen lähettää toimittajalle ja päättää, että tämä on asia, joka ihmisten täytyy tiedä. Ei sellainen asia, joka pelkästään tuo mainontaa lisää, vaan sellainen asia, joka kansalaisten täytyy saada tietää. Mainitsin aiemmin, että Painetun hallinto on pyrkinyt saamaan journalistit maksamaan suuren osan rahoitusvaikeuksistaan. Ja meillä on paikallisia sanomalehtiä, joissa mm, journalistit eivät enää saa esimerkiksi kertoa tapauksista, koska kriisi on johtanut siihen, että lukumäärä, niin vähän, lukumäärästä on vähän journalisteja ja palkat ovat naurettavat epäoikeudenmukaisten sopimusten solmiminen journalistien kanssa. Esimerkiksi se, että minun täytyy luopua kaikista oikeuksista, niin esimerkiksi luopua siitä oikeudesta, että se on minun kirjoittaminen. No millä ihmeen tavalla on tarkoitus sitten ansaita riittävästi, jos en saa nimeäni niin näkyviin mihinkään. Tämä alkoi vuonna 1995. VNU kustantajan kanssa, joka julkaisee tietokonelehtiä joka vaati, että kaikki artikkelin kirjoittajat luopuisivat kaikista oikeuksista. Tämä on vain yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Mutta kyllä kustantajat kokeilevat näköisiä asioita omien kansallisten lainsäädäntönsä pohjalta. Eettinen kirjoittaminen riippuu siitä, että journalisteilla on riittävästi taloudellista turvaa, joka mahdollistaa sen, että ne voivat vastustaa suurempia voimia Eli mitä nyt sitten voidaan tehdä? Jos minulla olisi tähän täydellinen vastaus, olisin Googleakin rikkaampi. Kollega kutsuttiin muuten Googleen tässä vähän juoro tähän väliin keskustelun uudesta teknologiasta ja vaikutti siltä, että siellä ei ole kiinnostettu rahoista ollenkaan, vaan asioiden muokkaamisesta. Ja silloin kun käytetään jotain otteita esimerkiksi teksteistä, niin tuo organisaatio, esimerkiksi Google joutuisi maksamaan, ja kollega varmaan puhuu tästä lisää. Ja silloin teihin on kohdistettu valtavasti vaatimuksia, että tämä, tämä ei tee mahdollisesti sitä, että voitte omasta blogistanne esimerkiksi linkittää johonkin lähteeseen. Se ei ole mikään ongelma ja se on väärin. Se pohjautuu tällaiseen äh, Äh, vainoharhaiseen näkemykseen pahimmasta mahdollisesta oikeustapauksesta, joka saattaisi tapahtua. Sen sijaan Google on riittävän kiinnostunut, että se on ylipäätään tässä mukana. Jo 15 vuotta sitten äh, Westminsterissa tiedustelin sitä, kuka Googlea edusti, ja muutama yliopisto on kirjasto alkoi yhtä, kirjastoedustaja alkoi yhtäkkiä tutkia kynsinauhojaan <clears throat> Ja nyt asia on käsitelty myös journalistien konferenssissa. Ja yhdessä tapauksessa oltiin aika ylpeitä siitä, että saksalaisessa lainsäädännössä sanotaan, että tästä täytyy maksaa ja täytyy saada lisenssi. Ja sanottiin, että mm, antakaa meille se lisenssi ilmoitteeksi tai emme enää luettelo teidän sanomalehtienne ja teillä ei ole enää yhtään online-lukijaa. Espanjan niin ei ole mitenkään hirvittävän hyvä, mutta Espanjassa ilmeisesti lainsäätäjät katsoivat tätä ja päättivät, että maksun pitäisi olla pakollinen eikä lisenssin. Jos katsoo news.google.es, sanotaan, että siellä tulee teksti eteen, jossa sanoo, että tätä, tätä artikkelia löydy. Ranskassa taas on laki, joka nimenomaisesti liittyy hakurobotteihin ja pienten kuvakkeiden käyttöön jossa todetaan, että maksu tulee ja ne, se jaetaan yksittäisille lehtimiehille. Pyrin vielä ymmärtämään tätä ja näkemään, mikä, millä tavalla se toimii. Yleisesti ottaen, kun katson vuotta 1999, silloin kun vielä raportoin sähköisen kaupankäynnin direktiivistä, ja niin pelkäänpä, että se saatan olla minä, saatan olla minä itse, en ole kuitenkaan tarkastanut lähteitä selvitti, että yksi pääargumenteista, jota täällä esitettiin, oli se, että emme halua, että se henkilö, joka vastaa postijakelusta, on vastuussa myös itse tuosta tekstistä, joka siellä kirkkonen sisällä on. Ja siitä syystä Yhdysvaltojen täytyy tarjota tällainen äh, turvapaikka internetin palvelutarjoajille. Haikomaas ehdotti äskettäin, että Facebook ja Google ovat kustantajia. Minä sanoisin, että todennäköisesti samalla tavalla kuin AT&T eh, pilkottiin USAssa, niin nekin täytyisi pilkkoa ehdottomasti. säännöstön täytyy erotella Google silloin, kun se omistaa valokaapelit Atlantin toisella puolella, ja Google sitten taas, kun se toimii kustantajana ja Facebook varsinkin. Tasavarainen toimintaympäristö niille, jotka tekevät tällä rahaa, tällä kustannustoiminnalla. Tasavarainen toimintaympäristö. Haluaisin nähdä sen koko tämän arvoketjun kautta minusta kustantajien asti. Ja direktiivi ei onnistu ottamaan huomioon sitä, että minulle myönnetään sopimuksia ja avoimuutta sen suhteen, mitä työni kanssa tapahtuisi. Mutta siinä olisi hyvä kohta, josta voisin aloittaa. No sitten on muitakin ajatuksia, eh, mahdollisuuksia. Tarkastelin tuollaista paikallislehdistön mallia Ruotsissa. Enkä ollut varma, että toimiiko se niille, jotka eivät asu Ruotsissa, jossa luottamusta on paljon. Eli palaan tähän lähtöolettamaan, joka, josta olen kollegoiden kanssa samaa mieltä, tasavarainen toimintaympäristö journalisteille suhteessa äh, sanomalehtien omistajiin ja sanomalehtien omistajien suhteessa äh, internetvälittäjiin. välittäjiin ja toivon, että demokratian nimissä ja rationaalisen sivilisaation nimissä kykenemme tukemaan painettua mediaa. Kiitoksia. Thank you. Thank you so much. We are very... Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä, näistä ehdotuksista. Ymmärrämme, että tällaisia haasteita tähän liittyy ja uskon, että meidän työssämmekin tämä otetaan huomioon, vaikka tämä kustantajan tai välittäjän ero on yksi suuria kysymyksiä. Ehkäpä tarvitsemme päivitystä lähestymistapaamme, koska todellisuus on todella muuttunut. Hieman tässä on päästy eteenpäin. No, on mielenkiintoista kuulla pian myös keskustelua. Nyt annan puheenvuoron Sebastian Töydensille Burda Mediasta. Olkaa hyvä. Hän puhuu siis erityisesti lehdistöstä, lukijoista ja uskoakseni hän kertoo meille myös lainsäädännöstä, jota ollaan laatimassa tekijänoikeuksista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa saada puhua täällä tänään. Kiitoksia kovasti kutsusta. Kiitos myös kahdelle kollegalleni, jotka ovat ottaneet jo esiin tärkeitä kysymyksiä. On hienoa saada jatkaa joidenkin asioiden käsittelyä. Itse edustan Hubert Burda Mediaa. Se on media- ja teknologia yritys, joka toimii Münchenissä. Meidän liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia. Meillä on noin 10 000 työntekijää kautta maailman. Suurin osa heistä toimii Saksassa. Burda Media on yksi Euroopan suurimmista lehtien julkaisijoista. Meillä on noin 80 lehtiä Saksan markkinoilla. Focus, Bunds, monia muoti- ja teknologialehtiä, joita ehkä tunnettekin, ja sitten vielä 200-300 muualla maailmassa, Keski-Itä-Euroopassa, UKssa, Kaakkois-Aasiassa, Turkissa, Ranskassa ja niin edelleen. Perinteisen kustannustoiminnan lisäksi ja sen rinnalla digitaalisesta toiminnasta on tullut merkittävä pilari yhtiössämme. Se on jo yli puolet Burdan kokonaismyynnistä. Meillä on Focus Online ja Huffington Postin saksalainen versio. Ehkä tunnettekin tämän. Sitten meillä on sosiaalinen media ammatilliselle sisällölle. Meillä on tiettyjä lomasivustoja, erilaisia TLD on yksi toimija. Meillä oli syyskuussa Brysselin konferenssimme ja ehkä yksi merkintöisimmistä hankkeistamme on internethakukone Clicks, tai selain. Se on tullut markkinoille hiljattain ja näyttää toimivan varsin hyvin, vaikka näillä markkinoilla on jo tietysti myös muitakin toimijoita. Aivan aluksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kommentoida tätä otsikko, joka tila, tilaisuudella on, eli painetun median kriisi. Voin sanoa, että mitään yleistä kriisiä painetulla medialla ei ole. Totta kai ajat ovat haastavia, kuten tässä Max Mike jo kuvailivatkin tilannetta, no, mutta lehti, liiketoiminta on ollut aika kestävää digitalisaation kyseessä. Ei ole mitään sellaista ajatusta, jossa mitään alusta pitäen kaikki julkaistut lehdet. Aluksi kertoisin mainontaan ja alan liittyviä lukuja Saksan markkinoilta. Sen tunnen parhaiten Budassa. Ja sitten esityksen toisessa osassa käyn läpi lainsäädäntöhankkeita Euroopan parlamentissa ja tekijänoikeudet ovat yksi osa tätä. Ensinnäkin vuonna 2008 Microsoftin entinen toimitusjohtaja sanoi, että kymmenen vuoden kuluttua lehti, paperilehtiä ei enää ole, tämä sitaattina. Mutta tässä todella mentiin metsään. Saksan lehti liiketoiminta voi edelleen aika hyvin ja joka vuosi saksalaiset ostavat noin 2,5 miljardia lehteä, kuluttavat näihin noin 260 miljoonaa euroa kuukaudessa maksettua sisältöä hienoimmillaan. Vuodella pelkästään myy yli 300 miljoonaa lehteä Saksassa. Aika hieno kuolema, jos kuolemasta on kyse. Mutta totta kai tilanne on nyt uudenlainen julkaisuteollisuudessa ja on syytä katsoa näitä kehityskulkuja tarkkaan, jotta voidaan havaita, mikä on muuttunut ja tarvitaanko tähän poliittisia vastauksia. Maksen ja tässä jo sanoivat, että käytetään perinteisiä lehtiä maksetaan toisaalta myyntituloilla, toisaalta mainostuloilla. Mutta nämä tulot vaihtelevat julkaisesta toiseen merkittävästi. Katsotaanpa hieman mainosalaa. Puhutte tässä jo luvuista. Viimeisen 30 vuoden aikana markkin, äh, mainostulot painotussa lehdessä, le, lehdistössä ovat yli tai alle puolet entisestä, eli 69 prosentista 30 prosenttiin. Samalla TV on jopa kolminkertaistanut mainonnan osuutensa, ja siksi on aika outoa, että komission AV-mediapalveludirektiivissä televisiolle on edelleen annettu ja luvattu tiettyjä rajoitusten poistamisia, vaikka tämä ala ei todellakaan tarvitse minkäänlaisia lahjoja. Me kustantajat olemme nähneet jo kauan miten syntyy tällainen long tail, pitkä häntä markkina. Ehkäpä olette kuulleet Morgan Stanleyn, Stanleyn tutkimuksesta, joka julkaistiin hiljattain. Sen mukaan 85 senttiä jokaisesta uudesta internet -dollarista päätyy loppujen lopuksi Googlelle tai Facebookille ja meille muille, ja sitten rippeet. Lehtien myynti luvut kuluttajille näyttävät kuitenkin paremmalta. Näyttää siltä, että kuluttajat ovat lojaaleja, ostavat mielellään suuria määriä lehtiämme. Ja tämä on vakaampi tulon lähde kuin mainonta meille. Ja tämä osoittaa jälleen, että lehdet ovat pikemminkin tuotteita, joita on luotu kuluttajille, lukijoille, ei mainontaa varten. Ja niin kauan kun ihmiset ostavat lehtiämme, niin me voimme alana hyvin. Ja kyllä tähän liittyy tiettyä optimismia. Kun katsomme tulevaisuuteen, en sanoisi, että olemme kriisissä, vaikka tässä tilaisuudessa käytetäänkin tätä sanaa. Tilaisuus tai siis todellisuus on sellainen, että vaikka muutoksia onkin tullut, se on kuitenkin monelta osin aika houkutteleva. Emme me mitenkään pyydä mitään tukea tai lahjoja sääntelijöiltä, lainsäätäjiltä, vaan haluamme vain, että pystymme täyttämään sen tehtävän yhteiskunnassa, jota meiltä odotetaan. Viime kuukausina on tapahtunut paljon myös täällä Euroopan parlamentissa ja haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Tässä on nyt menty hyvän suuntaan tasa-arvoisten toimintamahdollisuuksien takaamisessa, josta Mike juuri puhui, jotta voidaan todella taata tasa-arvoinen kilpailu. Kaikkien pitäisi noudattaa samoja tietosuojasääntöjä. Toiseksi näyttää siltä, että kaikki yritykset maksaisivat saman verokannan mukaan tulevaisuudessa. Ja Eurooppa on ottamassa käyttöön myös erilaisia lähestymistapoja digitaalisten monopolien suhteen. Tämän olette nähneet. Olemme vakuuttuneita siitä, että kilpailukykyiset digitaalimarkkinat Euroopassa voidaan taata vain, jos arvoketju pidetään avoinna kilpailulle, että kaikki noudattavat san- sa- samoja sääntöjä. Näiden laajojen poliittisten hankkeiden lisäksi katsomme tietysti, niin, minkälaisissa puitteissa toimimme. Meistä Euroopassa pitäisi pyrkiä siihen, että kustantajat voivat edelleen täyttää yhteiskunnallisen roolinsa. Ja muistakaa se, että suurin osa journalisteista tekee työtä kustantamoille. Saksassa tämä luku on kaksi kolmas osaa. He eivät tee työtä televisioille tai internetalustoille, vaan kustantajille. Vuonna 90 lähtien Vuodesta 1990 lähtien kuultiin arvioiden mukaan bloggerit ja yhden miehen, miehen kustantamot vesivät al- alaa huonon suuntaan, mutta näin ei ole ollut. On myös totta, että tähän laatuun liittyy kustannuksia. Tämä ei ole mitenkään edullista, vaan tarvitaan merkittäviä investointeja kustantajilta. Ja me voimme jatkaa sitoumuksiamme vain silloin, kun rahoitus on jälleen taattu. Analogisessa maailmassa tämä oli mahdollista lähestulkoon kaikkien kustantajien kohdalla, mutta internetissä tilanne on paljon hankalampi. Max antoi teille jo tähän liittyviä lukuja. Sisällön tuotantoon tarvitaan myös merkittäviä investointeja, Tämä on kuitenkin hankalaa, koska internetissä tuo, tuoton aikansaanti ei ole helppoa. Ja maksettua sisältöä on hankala saada läpi. Internetissä on valtavasti mainostilaa ja tämä pitää taas hinnat paljon matalammalla internetissä kuin analogisessa maailmassa. Ja näin ei aina synny vakaata rahoitusmallia journalismille internetissä. Toinen asia on, että kun digitalisaatio alkoi, uusia toimijoita, välitoimijoita on tullut lukijoiden ja jul... julkaisijoiden välille. Tämä tilanne on kehittynyt nopeasti. Tämä näkyy esimerkiksi mainonnassa. Muistan, että, tämän, että jokaisesta dollarista mainosdollarista 85 senttiä päätyy Googlelle ja Facebookille. Muille jää, jää vain 15 senttiä jaettavaksi. Meidän täytyy kuitenkin pyrkiä siihen, että arvoketju on reilu. Olemme jo investoineet kovasti sisällön luomiseen ja muut sitten käyttävät ilmaiseksi tätä sisältöä ja saavat näin myös paljon tuottoja. Ensinnäkin näyttää siltä, että sen julkaisijat saavat tuottoa, kun tällaista sisällön liikettä on, mutta nämä muut toimijat kuitenkin hyötyvät sisällöstämme paljon enemmän kuin me. Tilanne on erittäin asymmetrinen ja epäreilu. Siksi meidän pitäisi saada lisensointisopimuksia näiden muiden toimijoiden kanssa niin, että saamme oikeudenmukaiset korvaukset. Tähän tarvitaan lainsäädännölliset puitteet niin, että tuotteemme saavat suojan, tekinoikeussuojan. Ja olemme lähtemässä neuvotteluihin asiasta. Tämä ehdotettu uusi direktiivi voisi toimia oikeudellisena puitteena. Tätä todella tarvitaan ja me tuemme voimakkaasti komission ehdotusta. Saksalaisena yrityksenä meillä on kokemusta kansalliselta tasolta siitä, miten asiaan on pyritty pureutumaan. Saksassa on lainsäädäntöä, joka koskee tekijänoikeuksia vuodelta 2013. Eli meillä on käsitys siitä, mikä toimii, mikä ei. Ja Saksan lainsäädäntö on hyvin hankalasti toteutettavissa. Jotta samankaltaista tilannetta ei syntyisi Euroopan tasolla, Uskomme, että tarvitaan tehokas lainsäädäntöväline, jota todella voidaan sitten käyttää monopolisteja monopoliasemia vastaan. Tähän liittyvät oikeuksien hallinta muun muassa. Ehkä voimme palata vielä keskusteluun ja sitä kautta sitten hälventää epäilyksiä, joita liittyy kustantajien oikeuksiin. Ne eivät riko internettiä, eivät aseta mitään rajoituksia käyttäjille, kun he haluavat jakaa linkkejä, eikä myöskään vaikeuta sisällön löytämistä. Ja hyvät parlamentin jäsenet, pyydämme teiltä tukea tulevassa keskustelussa. Kiitoksia, että kuuntelitte. Thank you. Grazie. Molto... Kiitoksia, tämä oli oikein kiinnostavaa. Monet asiat on nyt tullut, tulleet esiin tässä keskustelussa. Ja näistä kaikista kolmesta esityksestä nousee esiin tämä kysymys. että Tehän sanoitte, että kriisiä ei ole. Ja on totta, että täällä on tietoa, tietoja, joissa näkyy muutos käyttäjien puolelta, käyttäjien, kuluttajien käyttäytymisen osalta. E, mutta sen sijaan kyllä todella sisältönälkää riittää ja tietoja haluttaisiin käyttöön Tarvitaan kuitenkin säännöllinen puitteisto ja tasavertaiset toimintalosuhteet. Muuten on vaikea hyödyntää tätä kasvupotentiaalia kysynnän ja tarjonnan puolelta. Eikä myöskään saada aikaan reilua kilpailua painetulla lehdistöllä on tässä sama roolinsa. Toinen asia, josta puhuitte, koski sisältöjen laatua ja informaation monimuotoisuutta, joka on tärkeää suojella. Tähän liittyvät tietenkin kulut, investoinnit, ammatilliset toimittajat. Nämä ovat hyvin kiinnostavia asioita. Myös lähteiden tarkastamisesta tulee merkittävä demokraattinen ongelma. Kysymyksiä on paljon ja ne ovat meille hyvin kiinnostavia. Tekin täällä viittasitte komission ehdotukseen. Se, sitä täällä olemme käsittelyssä. Meillä on yksin oikeudellinen mahdollisuus tarkastella sitä. Meillä on myös molemmat esittelijät ja varjoesittelijät paikalla. Valiokuntaan on tulossa myös tekijänoikeus asia ja muut digitaalisen strategian kuuluvat kysymykset. Nyt annan puheenvuoron kollegoille. Ensimmäisenä annan puheenvuoron kollega Ferrajalle, sitten Malteiselle ja sitten Julie Ward ja Helga Tryppel. Olkaa hyvä. Zunächst einmal Aluksi haluaisin kiittää kolmea puhujaamme. Tässä saimme hyvän kokonais kuvan yleisesti alasta ja lehtimiehistä. Kuulemme konkreettisia esimerkkejä myös lainsäädännöstä, mutta kysyisin kuitenkin vielä jostakin avoimista asioista. Ensinnäkin journalistien edustaja, hänelle haluaisin esittää kysymyksen oikeudenmukaiset olosuhteet journalisteille – Viime vuosina monia toimituksia on suljettu. Monet toimittajat on korvattu freelance-toimittajilla. Näin kustannuksia on painettu alaspäin. Ja journalismin alalle on syntynyt tietynlainen sopimussuhteisiin liittyvä kriisi. Näettekö, että tämä on heikentänyt laatua? En minä nyt sano, että freelancer-toimittajat kirjoittaisivat huonommin kuin muut, mutta heidän tilanteensa on ehkä heikompi, varsinkin alueellisissa toimituksissa, paikallistoimituksissa. On katsottava, miten paikallis toimittajat toimivat, pystyvätkö he enää näillä resursseilla toimi, toimimaan tarvittavalla tavalla. Miten näette tämän kehityskulun? Sitten herra Dudens ja Abendholz. Ehkä jos heistä jompikumpi voisi vastata seuraavaan kysymykseen. Aikaisemmin lehdillä oli pienet ilmoitukset, kumppanin hakku, oli muita tällaisia osioita, jotka liittyivät sanomalehteen. Nyt ne ovat ehkä erillään kustantamoista, ne saattavat olla internetsisältöä. Tällaisia ehkä lukee mieluummin netitse kuin lehdistä. Nyt nämä siis on erotettu varsinaisista lehdistä, eivätkä välttämättä tuo millään tavalla tuloja lehdelle. Vaikuttaako tämä myös journalismin rahoitukseen? Kompensoidaanko tätä tai tasataanko tätä jotenkin kustantamoissa? Kuten sanoin, nämä asiat on tavallaan ulkoistettu internetiin. Eli miten kustantajat toimivat tässä asiassa? Puhuitte aika paljon lainsäädännöstä, jota on vireillä. Ja tässä valiokunnassa olemme sitä mieltä, että ei voi olla niin, että internettuotteiden arvonlisäverokanta on eri kuin painetulla lehdistöllä. Tästä täytyy keskustella. Sitten suoja, joka tarjotaan sisällölle. On katsottava, onko tämä tehokas väline. En näe, että tässä pitää tehdä eroa kirjojen tai musiikin sisällön tuottajille tai niiden, heidän välillään. Heillä kaikilla on nämä oikeudet ja kustantajille pitäisi antaa vähintäänkin samanlaiset oikeudet, kun he julkaisevat lehtiä, mutta kysymys kuuluu, miten tämä kaikki voidaan toteuttaa. Ja haluaisin kuulla tästä konkreettisemmin vielä teiltä. Saksassa tätä yritettiin toteuttaa, mutta tämä epäonnistui, koska monen, monet jul- kustantamat sitten kieltäytyvät tavallaan tästä oikeudesta. Miten eurooppalaisella lainsäädännöllä tätä tilannetta voidaan parantaa? Voidaanko näin parantaa tilannetta internetiä ja näitä välittäjätahoja kohtaan? Miten voidaan toimia niin, että todella voidaan toimia näitä muita toimijoita vastaan. On muistettava, että pienet toimijat eivät pysty toimimaan yhtä tehokkaasti kuin suuremmat. Se onkin hyvin kiinnostavia asioita. Seuraavaksi Korsmaltaisen. Mm, Kiitoksia. Tämä on ollut hyvin kiinnostava. Olen ollut jo 35 vuotta toimittajan työssä nuorena. Tein töitä suurille lehdille ja niiden ansiosta pystyin tekemään hyvää journalismia. Minulle maksettiin hyvin ja kustantajani oli niin tyytyväinen, että sain kirjoittaa myös hyvin e- erilaista asioista ja erilaista mielipiteistä kuin mitä hänen itsellään oli. Tänä päivänä toimittajan olisi aivan mahdotonta tehdä työtä samassa olosuhteissa. Tämä on tosiasia. Internet hän on jo muuttanut koko tilanteen emme vielä hyvin tiedä, millä tavalla se on sitä muuttanut. Tiedämme kyllä, että 200 vuoden aikana kirjoitettuun informaation rooli demokratiassa on ollut erittäin tärkeä. Erityisesti siinä, että on rationaalisesti johdettu julkista keskustelua. Nyt uusi media johtaa keskustelua epärationaalisesti. Tämäkin on tosiasia, jonka olemme havainneet. Mutta olemme myös tällaisessa murrosvaiheessa ja se meitä lainsäätäjänä kiinnostaa. Yhtäältä meillä on vaikutelma, jonka mukaan kustantajat ovat käyttäneet tätä murrosta hyväkseen poistaakseen oikeuksia toimittajilta, erityisesti nuorilta toimittajilta. Niin, että ei siis ole tullut vain vallankumousta, vaan on ikään kuin hyödynnetty tätä vallan, vallankumousta vähentäenä to, toimittajien riippumattomuutta. Mm, tietenkin on huomioitava toimittajien olosuhteet eri lehdissä myös. Mutta tämän lisäksi on hyvin dramaattista puutetta lainsäädännön puolella. On vaikea antaa lakeja näin nopeasti muuttuvaa maailmaa varten, no, mutta toisaalta puuttuu myös tahtoa. On aivan mahdotonta, että 85 prosenttia mainostuloista päätyvät äh, Googlella ja Facebookilla. On aivan mahdotonta, että nämä eivät myöskään maksa verojaan. On aivan mahdotonta, että eh, nämä eivät vastaa sisällöistä. Jos minä olen sanomalehden päätoimittaja on vastuussa siitä, mitä on kirjoitettu kirjeissä, jotka minä olen päättänyt julkaista, vaikka ne ovat vain lukijoiden kirjoittamia. Jos minä taas vastaan YouTubesta tai muista tällaista sivustoista, niin en ole vastuussa yhtikäs mistään. Yksi oma artikkelini, jonka, joka julkaistiin Republika-lehdessä, sen pohjalta voidaan jopa tuomita rikokseen, mutta jos saman artikkelin lähetän Facebookiin, niin mitään ei tapahdu, vaan olen siellä ikään kuin vapaalla alueella. Näin objektiivisesti autetaan sitä, että saadaan pintaan mahdollisimman huonot vaihtoehdot uuden teknolo- uutta teknologiaa hyödyntämältä. Näin on nyt todella käynyt. Sitten haluaisin esittää kysymyksen koskien näitä laskelmia, myös taloudellisia laskelmia. Painotussa lehdistössä kukaan ei ole sitä mieltä, että Frankfurterin eh, lehdet ovat vastaavia kuin Bildzeitung, tai että La Republika olisi sama kuin toisenlaatuiset lehdet Tämä pätee muihinkin tärkeisiin eurooppalaisiin lehtiin. Miksi sitten on niin, että internetissä ei eroteta, kun tehdään näitä mainoslaskelmia, miksi siellä ei eroteta toisistaan sitä, ollaanko lukemassa kymmenen sivun äh, raporttia Iranista tai Euroopan politiikasta, vai onko hän kenties seuraamassa vain kuukauden juoruja Nähän laskelmallisesti lasketaan samalla, samalla tavalla, mutta myös mainostamisen osalta mielenkiin tällainen huomion kiinnittyminen on hyvin eri tasoista. lehdistössä tämä asia on tehty selväksi jo kauan sitten. Laatu ei ole sama kuin määrä ja määrä ei ole kaikkein tärkeintä, kun ajatellaan sitä, kuinka yleisöä nämä sisällöt kiinnostavat. Niin. Kiitoksia. Merkittäviä kysymyksiä, joita varmasti on syytä yhdessä pohtia. Kaikki pohdimme näitä suuria muutoksia, niiden vaikutuksia demokratiaan. Ei pelkästään ammattimielessä nyt Julie Ward ja sitten Helga Trippel. Um, thank you for absolutely fascinating presentation. Kiitoksia aivan todella mielenkiintoista esityksestä. Minusta on tärkeää, että tästä puhutaan täällä tänään. Ilantuneena kuulin sanan eettinen mainittavan. Me tarvitsemme eettistä journalismia, politiikkaa, pankkialaa, kaupankäyntiä, elinkeinoelämää ja etiikkasanan täytyy olla keskustelussa esillä paljon enemmän ja koulutuksen. Ja halusinkin siksi kysyä vähän siitä, mikä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä meille, eli medialukutaito. Nuoret kasvavat ympäristössä eivät kykene kyseenalaistamaan sitä, mitä lukevat. Pitävät sitä öö, sellaisena totena rasistiset oikeiston äh, lehtien otsikot, jotka vievät eteenpäin väärin näkemyksiä. Minun äh, maassani esimerkki on Joe Coxista, naisesta, jonka tunsin, jolla oli erittäin lupava tulevaisuus. Ei ole olemassa, mm, tai on olemassa yhteys sen välillä, että äärioikeistolaiset, rasistiset näkemykset, äh, joita nämä lehdet edistävät vuosien ajan e, EU-kansanäänestyksen asti ja että tuo kuolema, hänen kuolemansa tapahtui silloin. Minusta siitä syystä tässä on tärkeä kysymys sen suhteen, että nuoret työskentelevät yhteisössä, kun meillä on kokonainen sukupolvi ihmisiä, jotka eivät ole opiskelleet kansalaistaitoja, eivät ymmärrä oikeuksia ja velvollisuuksia, paikallisdemokratiassa, puhumattakaan sitten kansallisesta demokratiasta. Eli tässä on iso kysymys ja haluaisin puhua siitä enemmän. Teen itse töitä nuorten kanssa ja Alankomaissa nuorten lehdistökeskuksen kanssa, jossa tehdään mielenkiintoisia asioita ja tavataan erilaisia poliittisia edustajia paikallisella tasolla, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla ja pyrin tekemään heidän kanssaan työtä niin, että se työ, jota täällä parlamentissa teen, on ymmärrettävä heille ja teemme yhteistyötä näissä asioissa. Ennen kuin siirryin politiikkaan, työskentelin taiteiden ja median parissa ja muistan hankkeen, jossa yhdistettiin Viktorinisen ajan oikeustapaus mediajournalistiseen hankkeeseen ja vein nuoret itse asiassa yliopiston koulutustuomioistuimeen, jossa uudelleen näyteltiin todellinen tuomioistuintapaus. Ja sen jälkeen sitten tehtiin siitä lehtiartikkeli. Siinä siis yhdistettiin kaikkia niitä asioita, joista tänä iltapäivänä on käsitelty eh, tällä esittelijöiden toimesta. Olen keskustellut nuorten mediaintoilijoiden kanssa äh, Babelin kahvilan nimisen hankkeen parissa. Ja siellä nuoret pyrkivät tilkitsemään sellaista aukkoa, joka heille on syntynyt mediapuutteen vuoksi. Minun mielestäni meillä on luottamusta demokratian, kansalaisuuteen ja mediaan nuorten keskuudessa. Ja meillä on valtava velvollisuus, että hoitaisimme työmme paljon paremmin tässä suhteessa henkilökohtaiset näkemykset, ajatukset ja huolenaiheet. Ehkäpä haluatte vastata näihin. Haluaisin myös kysyä teille ilmiantaista ja miten tärkeää se teidän mielestänne on ja mitä tässä suhteessa voidaan tehdä. Ja halusin puhua asiasta, joka koskee ilmaislehtien jakelua julkisissa yhteyksissä, lentokoneissa, junissa ja niin poispäin. Ne ovat usein äärioikeistolaisia lehtiä. Ne välittävät vain yhtä näkemystä ja yksi niistä, joka on erityinen tällainen, on Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt ihan ovelta ovelle jakelussa, pitääpä sitä tai ei. Ja ainakin minun äh, valialueen Liverpoolissa se on kaikkein vihatoin lehti siitä syystä, millä tavalla se kohteli Hillsboroughn äh, uhreja. Joo. näin sitten ajatellaan, että se, siinä on ovat uutiset ja ihmiset uskovat siihen. Ja nyt puhutaan siitä, mitä journalistille tapahtuu Turkissa, jossa kurdiväestö ei kykene viestittämään muulle maailmalle äh, siitä, mitä siellä tapahtuu, koska se on aika pitkälti fasistinen valtio, joka jahtaa mediaa, mikä osoittaa millainen valta lehtimiehillä on. Jos totuus ja tieto on tärkeää, niin nuo lehtimiehet eivät nyt olisi vaikeassa, koska pyrkivät ilmaisemaan totuuden ja viestettämään siitä, niin he muodostuvat vaaraksi puolueen valtiolle. Grazie. E- Kiitos, Helga Tryppel. Kiitoksia. Kiitos näistä esityksistä. Kun komissio julkaisi ehdotuksensa tekijänoikeusuudistuksesta, minun täytyy myöntää, että suhtaudun kriittisesti näihin lisäoikeuksiin julkaisijoille, kustantamoille. Sanoitte, että pitää tehdä selkeä ero sen välille, miten pidetään kiinni vapaista linkeistä ja miten voidaan määritellä näiden välikäsien aktiivirooli, kun niillä on yhteyksiä kustantamoihin. Tässä se pitää todella määritellä asia selkeästi ja kysyisin teiltä, pystyttekö tällä hetkellä määrittelemään sen, milloin niillä on aktiivinen rooli, milloin kyseessä on taas vain mere rooli. Yleinen poliittinen ongelma mielestäni on se, että yhtäältä haluamme vapaan internetin, mutta toisaalta tarvitsemme oikeanlaista poliittista internetmonopolien sääntelyä. Miten nämä molemmat asiat voidaan yhdistää järkevällä tavalla on mielestäni suuri poliittinen kysymysvyyhti. Haluaisin kuulla teiltä tästä hieman lisää. Aivan kuten ensimmäisessä kysymyksessä, niin miten tämä asia voidaan korjata, mitkä ovat suhteet näiden asioiden välillä. Sitten haluaisin kuulla, oletko, oletteko yhtä mieltä siitä itse kritiikistä, joka tuli esiin noin kymmenen vuotta sitten. Olisi voinut olla ongelma se, että internetiin meni aika samanlaisia lehtiversioita, jotka sitten olivat ilmaisia. Mielestäni Tämä on ongelma, koska tämä johti siihen, että välitahot toimivat niin kuin toimivat. Tässä voimasuhteet eivät ole oikeudenmukaisia. Sisältö oli siis ilmaista, mikä on maksatun sisällön tulevaisuus, miten sen osalta voitaisiin mielestäni lisätä. Sitten Kysymys herra Hodnersille. Nämä liitännäistekijän oikeudet. Mitä tähän voitaisiin lisätä? Miten tämä olisi oikeudenmukaisempaa journalisteille? Sanottiin, että tämä, tarvitaan kahta puolta, tarvitaan parempaa asemaa journalisteille, mutta myös parempaa tasapainoa välittäjien ja kustantajien välille. Saksan lainsäädännössä tilanne oli se, että usein tässä ei suosittu journalisteja. Grazie. Io mm, adesso darò la parola. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissiolle ja sanon pari asiaa tässä ensin itse. Olen erittäin vakuuttunut tästä asiasta ja olen aivan yhtä mieltä kollegoiden kanssa – Kun ajatellaan teidän lähestymistapaa, niin, olisiko ma- niin miten voitaisiin löytää uusia tapoja, joilla saattaa nämä eri internetfoorumit vastuuseen? Onko tähän tullut erityisiä ehdotuksia kustantajajärjestöiltä esimerkiksi koskien juuri tätä kustantajan vastuuta? Tehän tiedätte, että tällä hetkellä toimit, no, kustantajat Rustotamat valitsevat äh, sisältöjä. Eh, tämä e PD kun jaetaan käyttäjien sisältöjä. Olisi hyvä tätä asiaa tutkia. Ymmärrätte, että tästä asiasta paljon puhutaan. Ja juurikaan tässä ei vaikuta siltä, että olisi päästy eteenpäin, paitsi kahdessa asiassa – Eli koskien sitä, että videoiden jakamisessa esimerkiksi voitaisiin lisätä vastuuta koskien alaikäisten suojelua, mutta vähän vähemmän on kiinnitetty huomiota laillisiin sisältöihin. Sitten vielä, nyt haluaisin ottaa sanoa nyt tohtori Dördensille, kustantamaala on kriisissä ja tilanne on muuttumassa. Toimittajien tilanteen heikentyminen on todellisuutta ja tässä on kilpailu tilanne, joka on ongelmallinen, eikä sen pitäisi johtaa siihen, että toimittajien am- on investoinut vähemmän. Tässähän on ikään kuin painetun lehdistön ja internetin välinen taistelu. Kyllä tässä vielä sisällöllä on suuri merkitys ja verkossakin voidaan päästä eteenpäin. Pohdin vähän, onko tässä ristiriita. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron DG Connectin edustajalle komissiosta. Olkaa hyvä. Grazie Presidente, thank you Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission näkökulmasta ehkä muutama näkemys Tietysti tämän päivän keskustelu on äärimmäisen relevantti komission politiikalle medialalla. Connect-pääosastolla käsittelemme näitä asioita, varsinkin näitä esityksiä, jotka juuri on toisille koskien tekijänsuojaa ja luonnollisestikin olemme vasta lainsäädäntöprosessin alussa ja meillä on useita eri tilaisuuksia käydä yksityiskohtaisempia keskusteluja varsinkin tekijänoikeuspuolella. Mutta otan esille muutaman näkökohdan. Puhujat ovat jo maininneet, että julkaisijoiden ja kirjoittajien rooli on keskiössä, kun mediapolitiikkaa muodostetaan se on myös tässä äskettäisessä ehdotuksessa, joka koskee tekijänoikeuksia tärkeässä asemassa. Tämä on asia, joka on mielestäni tärkeä ja tavallaan se on ensimmäinen osa näistä ehdotuksista, jotka on juuri esitetty uusin siinä mielessä, että samalla kun muutosat pakettia ovat päivitystä, niin tässä pyritään mennä pidem- menemään pidemmälle Asia on tärkeä, koska myös vahvasti uskomme, että tämänhetkisessä ekojärjestelmässä taloudessa on hirveän tärkeää, varsinkin copyright-kysymyksissä Euroopan tasolla, olla tukemassa investointeja, kun luodaan korkealaatuista sisältöä. Olette varmaan kuulleet paljon keskustelua tässä suhteessa. Meidän mielestämme kysymys ei ole pelkästään siitä, että puolletaan sanomalehtiä tai julkaisijoita sellaisenaan ja kustantajia, vaan että tuetaan tuota investointia sisällön luomisessa. Se on tärkeä asia, joka varsinkin auttaa selvittämään sitä, mikä on meidän lähtökohtamme. Copyright-ehdotuksessa kyseessä on asia, joka on esillä jo muilla aloilla – niin sanottu liitännäisoikeus, joka lähioikeus, joka liittyy sisältöön ja joka mukautuu sitten lehtimiehen oikeuksiin, aivan kuten ehdotuksessa me selväksi teimme. Ja <clears throat> näin äh, teimme tämän ehdotuksen, koska meillä on kokemuksia Saksasta ja Espanjasta. Ja teknisesti katsoen Espanjan lainsäädäntö on toisenlaista kuin se, mitä komissio tässä on esittänyt. Mutta olemme päättäneet, että otamme tällä sektorilla huomioon tuon internetjulkaisujen erityisroolin ja kun olemme saaneet katsoa internetin kehitystä, niin nähtävissä on tällainen hyödyketapainen käyttö, sisällön käyttö. Ja se spesifisyys, millä tavalla sanomatisisältöä käytetään internetissä – Yleisemmin ottaen siis erilaiset palveluntarjoajat, jotka usein käyttävät harmaalla alueella tätä sisältöä, johtaa siihen, että se on nimenomaan spesifiä, spesifiä internetsisällölle ja siihen pyrimme vastaamaan. Samalla olemme tehneet selväksi sen, että toivoaksemme tässä ehdotuksessa. Tämä ei liity esimerkiksi hyperlinkkitilanteeseen ja se, että katsotaanko se tekijänoikeuksissa vai ei. Ja näin meidän täytyy katsoa sitä, missä mm, suhteessa tekstin osioiden kopioiminen kuuluu tekijänoikeuslainsäädännön piiriin. Eli loppujen lopuksi uskomme, että tämä on uusi ja se siitä voidaan keskustella, mutta Tässä kysymys olisi hyperlinkeistä ja näistä leikkeistä, joita otetaan irti yksittäistä artikkeleista. Tästä keskustelemme seuraavien kuukausien ja viikkojen ajan. No sitten lähioikeuksista halusin mainita sen vielä, että meidän näkemyksemme mukaan se keskustelu on erillinen vastuuvelvollisuuskeskustelusta, joka kohdistuu internetin palvelutarjoajiin Tämä saattaa tulla mukaan sitten, kun keskustellaan muista toimenpiteistä, tekijänoikeuskysymyksissä, mutta ei niinkään sanomattisisällöstä internetissä, sillä sikäli kun on tiedän, niin en ole koskaan kuullut, että esimerkiksi Google News pohtisi sitä, että se voisi käyttää sanomattisisältöä vastuuvelvollisuuspoikkeusten vuoksi internetissä. Tässä on kyseessä mielestäni hieman erilainen keskustelu. Kyllä se koskee niitä ehtoja, joiden avulla sanomalehtisisältöä voidaan käyttää aiemman luvan nojalla. Kuten totesin, tämä on asia, josta varmasti keskustellaan sitten enemmän myös lainsäädäntöprosessissa. Mutta meillä on yleistavoite, poliittinen tavoite, joka menee pidemmälle kuin tämä yksittäinen tilanne ja kysymys on investointisuojasta. kysymyksessä, mä varmaan päättää tähän, mutta yksi asia otettiin esille, joka koski palveludirektiiviä ja huolenaiheita sen suhteen, että uudet säännökset, jotka, joita on esitetty mainosten käyttöön, yleisradiolähetyksissä voisivat vaikuttaa kielteisesti sanomateteollisuuteen. Meidän mielestämme näin ei ole. The rule of the 20% limit. Koska meillä on 20 prosentin mainostusraja. Ja se on periaatteessa vain muuttanut tätä niin, että, ja sitä muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi sen, että lähetystoimintaa harjoittavat voisivat paremmin jakaa mainonnan erilaisiin osioihin. Sen ei tulisi kuitenkaan johtaa siihen, että mainontaa olisi enemmän lähetystoiminnassa. Ja näin meidän mielestämme vastaavasti ei pitäisi tällä olla myöskään seurauksia kilpailumielessä sanomalehdille. Mutta tämä on asia varmasti, jota todennäköisesti meillä oli jo mahdollisuus katsoa aiemmissa tilanteissa. Tässä taitaa oikeastaan olla kaikki erittäin mielenkiintoinen ensikeskustelu näistä asioista. Meillä on muita tilaisuuksia vielä palata, varsinkin näihin tekijänoikeuskysymyksiin. Much to the commission and now I... Kiitoksia kovasti komissiolle. Nyt pyytäisin, että vieramme vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Kuka aloittaa? Olkaa hyvä. We'll about an hour. <laughs> No. Um... No niin, mulla on ehkä tässä tunti vastattava. No, ehkä se, ei sentään. Mennäpä järjestyksessä. Yksi suurimmista puutteista, niin tämä on Helga Tryppelille, niin Saksan lainsäädännön suuren puu, puute on se, että siinä ei eritelty maksujen toimittajille. Ihmiset hän puhuvat asiasta, jonka komissio mainitsi, että pitäisi tukea investointeja. Ja tietenkin meidän, me koko ajan investoimme, investoimme elämäämme tai aikaa, vuosia hyvin alhaisesti maksettuissa hommissa, niin että mainetta. Freelancerina saattaa olla, että tehdään kolme, työtä, kolme päivää työtä ja sitten mennään tahon luo, jota pyritään painamaan tämä tuote. Tämäkin on investointi. Komissio sanoi, että lähioikeusehdotus ei vaikuttaisi näihin tekijään, koskevien oikeuksiin. Oh, näin ehdotuksessa sanotaan, mutta niin kansainvälisessä – oikeudessakin sanotaan, joka koskee musiikin tuottajia ja musiikin äänettämistä. joista musiikkia halutaan käyttää, pitää ottaa yhteyttä lähioikeuksien omistajan ennen kuin otetaan yhteyttä esittäjään ja niin edelleen. Euroopan toimittajien järjestö on hyvin huolissaan tästä portinvartija-efektistä. Tekni- Tietysti kuitenkin lähiaikeudet suojelevat meitä, mutta todellisuudessa näin ei ole. Eli mikäli joku löytää hyvän tavan, jolla ehdotus voisi toimia monopoleja vastaan, niin olisi tärkeää, että siinä olisi mukana oikeudet yksittäisiä toimittajia varten niin, että hekin voisivat saada kohtuullisen osuuden korvauksesta välikädit sitten tietenkin auttavat äh, tuotoksia saman mm, yleisöä. Sitten Julie Wardille. The Sun Liverpoolissa oli kyllä hämmästyttävän typerä temppu. Heillähän oli jopa henki, henkivartijoita mukana. Äh, Sanalmalehdet manipuloivat myyntilukuja ja sitten tämä ilmaisten kappaleiden jakaminen on aika kiinnostava temppu myös. Niin, sitten nämä ilmiantajat on hyvin keskeistä, että ihmiset voivat ottaa yhteyttä toimittajiin ja antaa heille tietoja luottamuksellisesti uhraamatta välttämättä elämänsä ja uraansa. Ja siis voisivat selittää nimettömyytensä. Olen hyvin huolissani Westminsterin laista, joka koskee kuuntelua ja valvontaa. Ja samaa, samaan suuntaan menevä kehitystä muutenkin. Ross Andersonin kanssa olen yhtä mieltä. Hän on Cambridgein yliopiston professori. Hänen mielestään toimittajien pitäisi pitäytyä pronssiajan teknologiassa ilmiantajien on ehkä syytä antaa tietää, missä baarissa juotte oluenne, mutta ei, sillä, ei hetkeä, jolloin olette siellä. A bit off the, off the subject. Um. No, tämä meni vähän asian, asiasta sivuun. Sitten tästä medialukutaidosta. Epistemologiahan opiskellaan koulussa. Ei se valitettavasti johda siihen, että politiikkaa ymmärrettäisiin tietyissä maissa. Se ei ole ollut ehkä kovin suosittu aine. Uh, Signor Maltesi, yes. Sitten edustaja teesi, aha, Hän ei olekaan enää paikalla, mutta olen yhtä mieltä melkein kaikesta, mitä hän sanoi. Sitten edustaja Verhaajan, te esititte kysymyksen koskien laadun heikkenemistä. Tilanne on erilainen eri osissa painettua mediaa Lontoossa. Voi olla eri tilanne kuin on Burda-lehdistössä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa paikallinen lehdistö on kyllä kärsinyt merkittävästi kollegani, jotka tekevät työtä Etelä-Lontoon lehdistössä. Siellä on 11 lehteä Etelä-Lontoossa, jotka raportoivat 3-4 miljoonalle ihmiselle. siellä on ollut lakossa, koska hallinto haluaa leikata toimittajien määrää. Niitä oli kahdeksan toimittajaa 11 sanomalehteä varten, jos muistan oikein. Sitten toinen asia, kyse ei ole vain siitä, että toimittajien määrää vähennetään, vaan myös siitä, että he teivät, tekevät työtä aivan naurettavilla palkalla. Ja toivoin, että jotakin maksetaan. Tilanne on nyt paljon pahempi kuin vuosia sitten. Eli toisin sanoen toimittajaksi voidaan ryhtyä ainoastaan, mikäli vanhemmat kustantavat alkuvuodet. Uralla muuten ei ole mitään mahdollisuuksia eh, selvitä. Ihmisethän tekevät näitä sijaisuuksia. Sitten kaiken tyyppiset kustantajat ja ehkä kaiken menestyksen, menestyneiden eh, ku, ku, lehtien julkaisijat pyrkivät samaan suuremman osan kakusta menneisyydessä – parlamentti on tehnyt päätöksiä, niin että minulta pitäisi saada korvauksia työni uudelleenkäytöstä. Mutta käytännössä minun on pitänyt lopua kaikista oikeuksista, niin Rupert Murdoch oikeastaan saa laittaa nimensä minun artikkelinen alle. Nämä komission ehdotukset koskien avoimuutta ovat erittäin hyviä askelia ja meidän on mennettävä tällä tehdä eteenpäin. Erityisesti luovan työn puolella tuo, journalismissa ja viihdeteollisuudessa on todella pohdittava näitä ongelmia, jotka liittyvät näihin sopimukseen, joiden kautta tekijöiltä riistetään heidän oikeutensa. Kiitoksia herra Haldnes. Entä sitten seuraavaksi Turns? Kiitoksia vähän. Kyllä, journalismi on aina ollut tämän, kenttä erilaisia tuotteita sisällön lehtijutujen lisäksi lehteen on kuulunut erilainen mainosten ja muiden pikkuasioiden paketti. Nyt yhti on purkautunut. Internetissä sisältöön pääsee ilman, että näkee tiettyjä mainoksia – Analogisessa maailmassa on helppo myydä yksi tuote kuluttajalle, kun taas digitaalisessa maailmassa yhden artikkelin myyminen yhdelle yksilölle ei ole yhtä helppoa, varsinkaan kun sillä antaa tietyn hinnan. Ja varsinkaan kun ottaa huomioon, kuinka paljon ilmaista sisältöä internetissä on. On vaikea mm, saada ihmiset maksamaan sisällöstä. Sanomalehdistä on tullut entistä ohkaisempia, ohuempia me emme ehkä ole tästä niinkään huolissamme. Meillä ei ole ollut tällaisia tietynlaisia mainoksia omissa lehdissämme. Ja monet kuitenkin ajattelevat, että jos internetissä on markkinat luokitelluille mainoksille, niin niihin kannattaa myös investoida. Toinen kysymyksenne, hyvä Verhaen, liittyy liittyy kustantajien oikeuksiin. On totta, että Saksassa otettiin käyttöön vuonna 2013 lainsäädäntöä näistä oikeuksista ja tekijänoikeuksista. Ehkäpä jotkut teistä muistavat, miten tilanne kehittyi. Buddha esimerkiksi liittyy tähän äh, tietyn yhteisöön, VG Media – me annamme VG-medialle mandaatin ajaa meidän oikeuksemme. VG-median edustajia pyydettiin myös luopumaan kaikista kompensaatiovaateista. Tämä olisi muuten vaikuttanut Googlen toimintaan. Rahalliset vaikutukset olivat valtavia. Tulot vähenivät huomattavasti ja Saksan viranomainen sanoi, että Google on toiminut aivan oikein. Se ei ole rikkonut kartellilainsäädäntöä. Ja totuus on, että Saksan lainsäädäntö ei ainakaan päässyt kaikkiin lainsäädännön asettamiin tavoitteisiin. Burda Media lopetti sopimuksensa VG-median kanssa. Halusimme välittää Brysselin viestin siitä, että jos halutaan välttää sama kohtalo Brysselissä, niin silloin pitää pyrkiä välttämään Saksassa tehtyjä virheitä ja lainsäädännön heikkouksia – aika taitaa olla lopussa, mutta totta kai mielelläni kerron lisää siitä, mitä Saksassa tapahtui, mitkä voisivat olla tehokkaampia eurooppalaisia ratkaisuja, tehokkaampia kuin Saksan lainsäädäntö. Kiitoksia, Tuuden. Se vielä viimeinen puhuja. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kaikista kysymyksistä. Vastaan joihinkin niistä. Pa- palaan tähän AVS-detektiiviin ja sitten Äh, videojakopalveluihin. Mm, palveluihin mm, äh, Tässä on myös tällainen suoratinfunktio olemassa, eli tietyllä tavalla ne ovat ikään kuin portinvartioita ja meidän tulisi pitäytyä siinä, mitä sähköisen kaupankäynnin direktiivi ottaa esille sen, eh, siitä, millä tavalla näissä pitäisi suhtautua sisältöön. Esitettiin myös kommentti 20 prosentin säännöstä Euroopan komissiossa. Ja olemme tehneet oman analyysimme ja olen varma siitä, että tämä 20 prosentin joustavoittaminen sellaisena kuin se nyt on AVMS-direktiivissä vaikuttaa mainoskuluihin lehdistöpuolella. Siitä syystä haluaisimme säilyttää tämän osan sellaisena kuin se on. Medialukotaidosta Meillä on monia hankkeita Euroopassa käynnissä. On tietysti ehkä hyvä ajatus yhdistää näitä ja tehdä kaikesta tehokkaampaa. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Eli meillä on jäseniä, jotka jakavat sanomalehtiä ja niin poispäin, että tekevät työtä lasten kanssa sen suhteen, millä tavalla Äh, näitä artikkeleita pitäisi kirjoittaa, mutta aina voidaan tehdä enemmän ja paremmin, eli mielestäni tämä on erittäin tervetullut kommentti tässä suhteessa. Sebastian Tuuten jo totesikin tästä aika paljon, joten haluamme kiittää tilaisuudesta saada tulla tänne kertomaan joistakin näistä meidän näkemyksistämme, jotta saisitte tekin hieman käsitystä siitä, millä tavalla julkaisusektori kehittyy ja millä niistä vastaan yli. Kiitoksia kovasti. Thank you to our guests. I think it... Kiitoksia kovasti kaikille vieraillemme. Tässä selvästi toitte esille omat intressinne ja sen, mitä toivoisitte näkevänne. Toivottavasti kaikki turistiriidat saadaan selvitettyä. Meillä on paljon muitakin sidosryhmiä, joilla on erilaisia etuja ajattavinaan. Tästä keskustellaan tulevina kuukausina. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne kertomaan asiastanne nyt jatkamme esityslistaa eteenpäin. Kiitoksia. Allora, cari colleghi. No niin, hyvät kollegat, voimme varmaankin jatkaa. Enää kaksi kohtaa esityslistalla. Ennen kuin siirrymme käsittelemään vastuuvapauslausuntoluonnosta, halusin todeta, että John Jambatskis ei pääse paikalle. Hän on sairaana, ei voi käyttää ääntään. Jos kukaan ECR-kollega ei voi korvata häntä, pyydän teitä pohtimaan sitä, että käsittelisimme hänen mietintöään vasta ensi viikolla. Aikaa on sille sitten hieman vähemmän, koska meillä on jo paljon asioita esityslistalla – mutta tämä vaikuttaa sitten tarkistusten määräaikaan, vähentää sitä vain kaksi päivää mietinnön käsittelyn jälkeen. Muuta vaihtoehtoa ei, kuiten, vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, koska ECRstä ei ole ketään häntä korvaamaan eikä kollega päässyt paikalle. Ainut vaihtoehto on siirtää tämä seuraavan kokoukseemme. Ja jos teille sopii, Siirtyisin nyt käsittelemään omaa lausuntoani vastuuvapaudesta 2015. Tiedätte, että tällä kertaa olen lausunnon valmistelija. Olette nähneet ehdotukseni aiheesta – Halusin tässä erityisesti muistuttaa siitä, siitä, että 2015 oli toinen vuosi monivuotisessa ohjelmassa ja vuodesta 2015 alkaen joidenkin ohjelmien alirahoitus, esimerkiksi Luova Eurooppa ja kansalaisten Eurooppa-ohjelmissa on asioita olen korostanut ja on välttämätöntä lisätä niiden rahoitusta. Erasmus Plus. Tiedätte, että vuonna 2015 Kreikassa, kuten tiedätte, nuoriso-osion maksut keskeytettiin, mutta onneksi tämä keskeytys kumottiin nyt myöhemmin ja maksut on jälleen käynnistetty tänä vuonna. Hank- hankkeita on pyritty tekemään internetissä selkeämmiksi, mutta siitä huolimatta monet sidosryhmät ovat sitä mieltä, että ne, ne ovat edelleen liian monimutkaisia. Ja meidän pitää saada eri tahot mukaan yksinkertaistamaan toimintaa ja strategioita. Sitten toinen tärkeä kysymys, jota monet sidosryhmät ja toimijat peräänkuuluttavat, Tässä kyseessä ovat jälleen kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmat ja niiden rahoitus. Olemme Tässä on pyydetty sitä, että siirrytään tukikelpoisten kustannusten korvaamisesta kiinteämääräisiin kertamaksuihin. Tämä on asia, jota olemme tukeneet ja tämä äh, tuli käyttöön vuonna 2015. Sitten äh, neljä Brysselin Eurooppa-koulua. Niissä on liikaa oppilaita. Ja siksi pidänkin hyvänä sitä tosi asiaa, että Belgian hallitus on päättänyt antaa käyttöön uuden viidennen Eurooppa-koulun alkaen vuodesta 2019. Tässä tärkeimmät asiat totta kai olen valmis ottamaan lausuntoon mukaan vielä muutakin, mutta haluaisin kuulla tässä nyt varjoesittelijöitä, ryhmiä. Vuosi 2015 on tässä tärkeä vuosi. Petra. Ja, vielen herzlichen Dank Silvia, äh, auch für dein... Kiitoksia kovasti tästä lausunnosta. Vastuuvapaus kysymykset ovat usein aika muodollisuuksia, no, mutta kyllä tässä voi tietysti katsoa myös sisältökysymyksiä. Aivan oikein viittasit siihen, että hylättyjen hakemusten määrä sekä kansalaisten Eurooppa-ohjelmassa että Luova Eurooppa-ohjelmassa antavat olettaa, että resurssit ovat aivan liian pienet. Tämä on täysin oikein. Tässä yhteydessä pitäisi muistaa myös se, että pidämme erittäin hyvänä sitä, että Erasmus Plus-määrärahoja on lisätty. Tämä johtuu pitkälti siitä, miten neuvottelijamme toimi kolmikantaneuvotteluissa, mutta tästä huolimatta määrärahat ovat edelleen liian vähäisiä. Hyviä hankkeita ei voida rahoittaa, koska määrärahat eivät aina riitä. Ja pohdin tässä yhteydessä, että pitäisikö Erasmus varoja käyttää vain tietynlaisiin hankkeisiin. No, jos jotkut haluavat rahoittaa ties mitä hankkeita, tarvitaan lisärahaa, mutta ei kaikkea voida rahoittaa Erasmus Plus-ohjelmalla. Muuten 200 miljoonan euron lisävaikutus jälleen vesittyisi, emmekä jälleen pystyisi täyttämään tarpeita. Tämä varmasti ei ole järkevää eikä Erasmus Plus-ohjelman tai nuorten etujen mukaista nuorten, jotka hyötyvät tästä ohjelmasta ja vastaisuudessa toivottavasti entistä enemmän. Olen yhtä mieltä, että tämä on hyvä tapaus ja mahdollisuus muistuttaa tästä 200 miljoonaa on saatu lisää vuoteen 2007, tai siis itse asiassa näin ei käynyt, saatiin vain 50 miljoonaa, joten sitten suuremmalla syyllä todella vain 50 miljoonaa saatiin lisää verrattuna, vuoteen 2000, verrattuna tähän vuoteen ensi vuotta varten. Ai, ai vai siis kokonaisuudessaan ei lisättynä, selvä. Joka tapauksessa on on muistettava, että Erasmusta ei voida käyttää tällaisena kassana, josta voidaan tehdä muita asioita, vaan tarvitaan lisää varoja. Seuraavana Zdrojewski, kata. Zacznę od e, takiej części formalnej. Musimy pamiętać, że my jako parlament... Jest... Meidän on muistettava muodolliselta puolelta, että parlamenttina olemme kulmas pyörä tässä, tässä talousarvioharjoituksessa, koska mukanahan ovat myös komissio ja neuvosto. Toisaalta meidän osuutemme on pieni, meillä on rajoitettu osuus yleisestä talousarviosta. Aloitimme epäonnistumiselta. Junckerin suunnitelma on luotu tilanteessa, jossa kulttuurimäärärahoja leikattiin, eikä annettu mahdollisuutta osallistua kulttuurialan investointeihin siinä suunnitelmassa. Nyt meillä on saavutettu pieni voitto, joka on kuitenkin hyvä muistettava. Nyt ensimmäistä kertaa kulttuuri on otettu mukaan näihin luoviin yrityksiin ja se on myös yksi mahdollisesti rahoitettava kohde Junckerin suunnitelmassa. Tähän mennessä kuitenkaan meillä ei ole yhtään rahoitusta saatu, mutta mahdollisuus on nyt olemassa. Sitä ei ole vielä kuitenkaan hyödynnetty. Sitten toinen asia, jota ei pidä piilotella. Meillä oli tämä Erasmus Plus-ohjelman liittyvä ajatus. Pystyimme pelastamaan Erasmus Plus-ohjelman näiltä huonolta ajatuksilta. Ja olemme jopa saaneet pienessä määrin parannettua näitä rahoitusvirtoja. Ei tämä varmaan vielä riitä, mutta ei pidä aliarvioida tätäkään tilanteessa, jossa nyt olemme. Sitten vielä kolmas asia. Budjettivaliokunnan keskustelun jälkeen komissio ja neuvosto pyrkivät kiristämään tätä. Meidän pitää olla realistisia, kun kyseessä ovat prioriteetit. Meidän on otettava luova Eurooppa ja Erasmus Plus – ja kansalaisten Eurooppa prioriteetteina. Aina on pyydettävä määrärahoja uusia pilottihankkeita varten myös. Vuonna 2016 tulokset olivat parempia kuin tähän mennessä, mutta ei tämä vielä riitä. Erityisesti kun otetaan huomioon, että ne kiintiöt, joita olemme pyytäneet, ovat hyvin pieniä. Kustannukset ovat aivan minimaalisia. Hänin tuskin pärjäävät vuosittaisen inflaation kanssa, erityisesti kulttuurialalla. Ja vielä kulttuurista. Täällä on yksi virhe tapahtunut komission ja neuvoston puolella monet hallitukset eivät pyri siihen, että, että olisi eurooppalaisia määrärahoja kulttuurialalla. Muistutaanpa vuosi 2014-2015 puolet hallituksista olivat sitä mieltä, että kulttuuriala olisi ala, joihin olisikin annettava eurooppalaisia määrärahoja. Kreikka oli kielteisellä kannalla. Tässä huomioon tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Altri. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näitä olevan. Näyttäisi siltä, että niin ajattelin tehdä joitakin tarkistuksia, mutta olen tietenkin avoin myös ottamaan teidän ehdotuksenne huomioon. Voisi varmaankin olla hyödyllistä muistuttaa siitä, että vuonna 2015 Euro, luova Eurooppaa varten ei ole käytetty uutta rahoitusvälinettä, joka on vain myöhässä. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että se on tarpeellista. Tämä e- ESIR-rahastoasia voidaan liittyä, liittää tähän kulttuurialan investointien osalta. Oettingerkin on sitoutunut siihen, että luova, luovan teollisuuden alallakin voitaisiin hyödyntää tätä uutta rahoitusvälinettä. Muilta osin meillähän on tämä suuri ongelma, joka ei oikeastaan koskee Erasmusta, vaan otsaketta kolme, jossa on Luova Eurooppa ja kansalaisten Eurooppa-ohjelma tänäkin vuonna yhdessä budjettivaliokunnan esittelijän kanssa pyrimme siihen, että saisimme nostettua otsakkeen enimmäismäärärahoja. Nythän siellä on kaikki maahanmuuttokysymykset, kansallisuuskysymykset ja loppujen lopuksi käy niin, että siellä mitään budjettikapasiteettia meille löydykään. Liian vähän on sitä nyt saatu muutettua. Sitten tietenkin Erasmus-ongelma. Otan tietenkin nämä kaikki asiat huomioon. Tarkastusten jättämisen määräaika on, on Perfetto. A questo punto... Joulukuussa kello 11 jonakin päivänä. Non può essere qui, come abbiamo già deciso, è rinviato alla prossima riunione, naturalmente. Ja tämä on viimeinen asia jätetään seuraavaan kokoukseen. Ei tällä nyt mahtanut mitään. Seuraava kokous on 5. joulukuuta kello 15-18.30. Kiitoksia kaikille läsnäolosta ja mukavaa illan jatkoa.